adopting this so we can directly jump Give into him the yeah, okay. So dear colleagues, we should start our... Hyvät kollegat, käynnistämme kokouksen. Siitäkin huolimatta, että aika harva on paikalla salissa. Ne, joita asia todella kiinnostaa, ovat paikalla, eli voimme käynnistää ensimmäisen esityslistan kohdan käsittelyn. Keskustelemme eh, YK yleiskokouksen puheenjohtajan Peter Thompsonin kanssa – kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja valtamerikonferenssista. Tämä on aihe, joka on myös ympäristövaliokunnan esityslistalla. Me työstämme myös valiokunta-aloitteesta mietintöä kestävän kehityksen tavoitteista valiokunnassa. Aihe on siis jo nyt keskusteluissa valiokunnassamme ja työ jatkuu. Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi puheenjohtaja Peter Thompson – valiokuntamme vieraaksi ja Euroopan parlamentin vieraaksi. Kiitos siitä, että käytätte aikaanne ja käytte luonamme täällä Brysselissä. Esittelette kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon edistymistä. Nyt jo kehitystä on saatu aikaan maailmanlaajuisesti ja myös Euroopan unionissa pääsemme eteenpäin. Ympäristövaliokunta kiinnostaa kuulla myös valtamerikonferenssin taustoista. Sehän pidetään tämän vuoden kesäkuussa. Olen ymmärtänyt, että teillä on tässä suuri panos. Kiitos siis, että olette paikalla. Annan välittömästi puheenvuoron teille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, Hyvät naiset ja herrat, on erittäin suuri olla täällä tänään teidän kanssanne Brysselissä. Minä haluan kiittää tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssa. Ja olen tyytyväinen, että te mahdollistitte myös muiden valiokuntien jäsenten läsnäolon. Hyvät naiset herrat, joka päivä YKssa me kohtaamme ihmiskunnan kohtaamia haasteita. Ne koskevat hyvin laaja-alaisia aiheita, rauhaa, sotaa, muuttovirtaa, ääriajattelun leviämistä, terrorismin leviämistä. Me haluamme suojella yli 125 miljoonaa ihmistä, jotka vaativat äh, kansainvälistä ja humanitaarista apua. Me taistelemme ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joihin myös tekin puututte. Ja on selvää, että koska nämä ovat niin laaja-alaisia ongelmia, niin myös Eurooppa joutuu kohtamaan näitä ongelmia. Eurooppa on kohdannut terrorismin, muuttovirrat, myös niitä ongelmia, joita ilmastonmuutos on aiheuttanut. Nämä ovat ongelmia, joita poliittinen epävarmuus tuo tullessaan. Meidän on puututtava näihin ongelmiin yhtenäisesti ja solidaarisesti. Yhteisiin ongelmiin on vastattava yhteisellä vastauksella. Minä haluan kiittää Euroopan unionia sen pitkäaikaisesta osallistumisesta kansainväliseen kehitykseen. Se on suurin toimija kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa. Tämän yhteistyö on jatkuttava, mikäli me aiomme onnistua näissä ponnisteluissa. Kaikki kansakunnat, järjestöt ja kansainväliset yhteisöt joutuvat tekemään yhteistyötä, mikäli haluamme varmistaa turvallisen ja arvokkaan tulevaisuuden lapsillemme ja lasten lapsillemme. 2030 kestävän kehityksen ohjelma antaa meille suuret suuntaviivat, jotta voimme saavuttaa tämän tyyppisen tulevaisuuden. 2030 agendan täytäntöönpano yhdessä Pariisin ilmastosopimuksen kanssa tulee muuttamaan maailman äärimmäinen köyhyys poistuu, rakennamme inklusiivisen reilun yhteiskunnan, suojelemme ympäristöä, valtameret mukaan lukien, ja taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Nämä vuosi, nämä kestävän tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia. Se, että nämä suunnitelmat muuttuvat toimiksi, vaativat, että kaikki toimijat, kansainväliset, paikalliset, yksityinen, julkinen sektori ja kaikki muutkin sidosryhmät ovat mukana panemassa täytäntöön näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamisessa Euroopan unionilla on erityisen tärkeä rooli. On tärkeää, että nämä pannaan nämä tavoitteet täytäntöön Euroopan unionin sisällä. Eri välineet, sääntely, kaupankäyntivälineet on valjastettava käyttöön on lisäksi uudistettava infrastruktuuri- ja energiapolitiikkaa, jotta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Lisäksi on tärkeää, että sitoudutaan 0,7 prosentin BKT-omistautuminen, sitouttaminen kehitysapuun. Ja minä haluan kiittää Euroopan unionia sen johtajuudesta – niissä ponnisteluissa, joissa taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, niin EU on näissä taisteluissa johtoroolissa. EU on hyvin sitoutunut näihin globaaleihin tavoitteisiin. Ja nyt on käärittävä hihat kansallisella tasolla Mikäli me haluamme, että täytäntöönpano tapahtuu riittävän nopeasti, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, on ryhdyttävä moniin tärkeisiin tehtäviin jo tässä vaiheessa, jotka ovat Euroopan unionin toiminnan keskiössä. Meidän on luotava strategisia kumppanuuksia, meidän on luotettava innovaatioihin, tutkimukseen, jotta nämä toimivat katalyytteinä, jotta voimme saavuttaa kestävän kehityksen, kestävän rauhan. Ollaan siirtymässä lineaarisesta kehityksestä eksponentiaalisen kehityksen teknologian suhteen. Te, on tärkeää, että kiinnitetään huomiota myös siihen, miten teknologioita voidaan valjastaa kestävän kulutuksen, kestävän kehityksen käyttöön, jotta eivät teknologia toimi ainoastaan haettavana tekijänä työmarkkinoilla meidän on otettava erityisen paljon uusia resursseja käyttöön, mikäli kestävän kehityksen tavoitteet halutaan saavuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että maailmanlaajuinen talous tulee muuttumaan. Jotta neuvottelut tällä alalla menisivät oikeaan suuntaan, minä järjestin YK pääkonttorissa keskustelutilaisuuden, jossa puhutaan kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittamisesta. Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet ovat liiketoiminnan kannalta jo itsessään järkeviä tavoitteita, koska tämä tarjoaa biljoonia dollareita eri biljoonien dollareiden arvosta eri mahdollisuuksia, niin tämä vaatii vielä hienosäätöä, jotta tämä saadaan toteutumaan. Olen kiitollinen siitä, että Euroopan unioni ponnistelee kaikin voimin sen eteen, että muutos saadaan vietyä läpi, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saadaan täytettyä. Omalta osaltani olen erityisen sitoutunut siihen, että saatan avain sidosryhmiä yhteen, jotta pystytään luomaan kumppanuuksia ja tärkeitä yhteyksiä jotta, vuosi, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saadaan täytettyä. Olen kutsunut koolle useita kokouksia, jossa puhutaan ilmastotoimista, rauhasta, rahoittamisesta ja vuosi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Toukokuussa järjestetään kokous liittyen viestintään ja sen jälkeen järjestetään kesäkuussa kokous koskien koulutusta. On sitä eri asioita, jotka haluan tuoda teidän huomionne. Ne ovat erityisen tärkeitä YK yleiskokoukselle. Ensimmäinen on Valtameri huippukokous. Ihmiskunnan edustajat ympäri maailman kokoontuvat New Yorkiin ja puhun nimenomaan ihmiskunnan edustajista, koska valtion päämiesten, hallitusten edustajien, jäsenvaltioiden edustajien ohella – myös suuri määrä asiantuntijoita ja aktivisteja valtamerialalta, kansalaisjärjestöistä, tiedeyhteisöstä ja akateemisesta maailmasta kokoontuvat yhteen 5-9. kesäkuuta 150 sivu järjest... Eh, eri tapahtuma järjestetään ja seitsemän vuoropuhelua järjestetään, jotta käsitellään näitä kestävän kehityksen tavoitteita on varmaankin turha sanoa teille, kuinka suuressa, suurissa ongelmissa valtameret ovat. Ylikalastaminen, saastuminen aiheuttavat suunnattomia ongelmia. Tulvina vuosina valtamerissä on enemmän muovia enemmän kalastusta kuin koskaan aiemmin. Lista valtamerten ongelmista on suunnattoman pitkä. Vaaditaan kansainvälisiä toimia. Tämä huippukokous on ainut kansainvälinen foorumi, jossa voidaan, jossa pyritään kääntämään tämä noidankehä, johon valtameret ovat joutuneet. Tämä liittyy tiivisti kestävän kehityksen tavoitteeseen 14. Sen ohella, että käsittelemme valtamerten tilaa, niin lisäksi teemme vahvan julistuksen, joka vetoa siihen, että ryhdytään toimiin. tässä Portugalia singuraattavat laatimisessa. Lisäksi tulen tekemään kertomus koskien eri toimista, joita ehdotetaan näistä kumppanuusvuoropuheluista. Kukin vuoropuhelu käsittelee tiettyä kestävän kehityksen tavoite 14 tavoitetta, valtamerten hallintojärjestelmät, merten saastuminen ja niin edelleen. Lisäksi on toimintaohjelma sellaisille, jotka ovat sitoutuneita kestävän kehityksen tavoitteen 14 eteenpäin viemiselle. Tämä koskee vapaaehtoisia sitoumuksia. Jo sata vapaaehtoista sitoumusta on tehty. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. On hyödyllistä, että tässä konferenssissa käsitellään kaikkia mahdollisia ratkaisuja, jotta kestävän kehityksen tavoite 14 voidaan saavuttaa. Olen varma, että jäsenvaltiot Euroopan unioni osallistuu voimakkaasti ja tehokkaasti tähän kokoukseen, ja minä vetoankin siihen, että eri toimijat, järjestöt, yritykset ja muut tahot sitoutuvat näihin vapaaehtoisiin tavoitteisiin. Nyt on aika toimia ja nyt on aika olla mukana tässä kansainvälisessä ponnistelussa, jotta kestävän kehityksen tavoite 14 voidaan saavuttaa. Hyvät naiset ja herrat, toinen asia, johon minä haluaisin kiinnittää huomioon, on maahanmuutto. Kestävän kehityksen tavoitteet saavuttaaksemme tulevan 14 vuoden aikana meidän on muutettava meidän ajatusmallia liittyen kestävän kehitykseen eri osa-alueisiin. Myös kaiken heikoimmassa asemassa olevien pakolaisten ja maahanmuuttajien oikeuksia on puolustettava. Tämä on koko maailman koskevan asian. Liian monet pakolaiset ja maahanmuuttajat joutuvat rasismiin, muukalaisvastaisuuden ja suvaitsemattomuuden uhreiksi. Ne ovat kärsivät syrjimisestä, he eivät pääse nauttimaan koulutus- ja etenysmahdollisuuksista työelämässä. He ovat joutuneet kärsimään hyväksikäytöstä, syrjimisestä ja väärinkäytöksistä. Jotta näitä ilmiöitä vastaan voidaan taistella, YK jäsenvaltiot ovat työstämässä globaalia maahanmuuttopolitiikkaa, joka muuttaa maahanmuuttopolitiikan ja vahvistaa maahanmuuttoon liittyvää kansainvälistä yhteistyötä. Valmistelut tätä sopimusta varten perustuvat siihen, että luodaan säännön, sääntöjen noudattava tapa viedä eteenpäin maahanmuuttoa. Minä toivotan, toivon, että te voitte auttaa meitä saavuttamaan nämä tärkeät tavoitteet. Tulevan kuuden kuukauden aikana minun toimistani tulee järjestämään useita eri sopimuksia koskien tätä globaalia sopimusta Genevessä, Viinissä ja New Yorkissa. Lisäksi järjestämme valmistelun kokouksen Meksikossa joulukuussa. Tämän kokouksen jälkeen tulemme laatimaan kansainvälisen maahanmuuttosopimuksen, joka jaetaan hyväksyttäväksi YK-jäsenvaltioille. Se hyväksytään huippukokouksessa, joka mahdollisesti edeltää YK ed- yleiskokousta vuonna 2018. Hyvät naiset ja herrat, teidän äänet tulevat kuulluksi niin Brysselissä kuin sen ulkopuolella. Joten minä vetoankin teihin, että te käytätte teitä kuuluvaa ääntä, niin jotta voitte viedä eteenpäin näitä YK-tavoitteita. Mikään ei ole tärkeämpää kuin 2030 agenda, 2030 agenda kestävän kehitysten joka koskee kestäviä, kestävän kehityksen tavoitteita, Ottavan Bismarck, suuri 1900-luvun eurooppalainen johtaja, kertoi meille, että eropolitiikan ja valtiomiehen välillä on se, että valtiomiehet ajattelevat myös lastensa etua. Liittykää tähän laaja-alaisempaan tapaan ja auttakaa meitä panemaan täytäntöön 2030 agenda niin täällä Euroopassa kuin muualla maailmassa. Kiitos paljon. Thank you very much. Uh... Kiitos herra johtaja näistä inspiroivista sanoista. Olette kyllä oikeassa paikassa, koska me haluamme tehdä kaikkemme, jotta voisimme edistää näitä aiheita. Nyt pyytäisin kollegoita osallistumaan keskustelun. Edustaja Jaavaro, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin herra Thompson tästä puheenvuorostanne. Minä haluaisin puhua kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta EU-sta, koska me vastaamme lainsäädännöstä EU-alueella, niin tästä näkökulmasta haluaisin mainita viisi ydinkohtaa, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä, kun katsotaan näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että se, että on mahdollisuus todella täytäntöönpanna kunnolla sitä, mikä löytyy näistä 17 kestävän kehityksen tavoitteista ja 169 kohteesta. Me tarvitsemme tähän kattavaa EU-strategiaa, täytäntöönpanostrategiaa. Eli me emme voi ajatella vain, että puhutaan tästä asiasta ja kuvitella, että ehkäpä eurooppalainen ympäristölainsäädäntö toimii riittävän hyvin, jotta vastattaisiin näihin vaatimuksiin. Minun mielestäni EUn tulee tehdä enemmän, jotta se saisi aikaiseksi kattavan strategian sen suhteen, miten näihin tavoitteisiin päästäisiin. Ja jotta tarkistettaisiin myös olemassa olevaa EU-politiikkaa suhteessa näihin tavoitteisiin ja katsottaisiin sitä, että edesauttavatko, edesauttaako olemassa oleva politiikka näiden tavoitteiden saavuttamista. Toinen ydinkysymys koskee yhteiskunnallisen näkökulman huomioon ottamista. Varsinkin kiinnitetään huomiota näihin haavoittuvaisiin ryhmiin – EU:ssa joskus ajatellaan, että kestävän kehityksen tavoitteilla on ympäristötavoite, jotka ovat tärkeitä ja meidän täytyy tehdä asioita kestävyyden ja ympäristön kannalta, mutta yhteiskunnallinen näkökulma, peruspalveluiden saanti, köyhyys ovat asioita, jotka kuuluvat muille maille, esimerkiksi kehitysmaille. Minusta meidän täytyy tunnustaa kuitenkin, että myös EUn sisällä on miljoonia Euroopan unionin kansalaiset, jotka elävät täydessä köyhyydessä ilman, että heillä on saatavillaan peruspalveluita mukaan lukien ö, hyvät asumisolosuhteet, vesi, viemäröinti ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli meillä on paljon tehtävää yhteiskunnasta näkökulmasta katsottuna. Nämä sosiaaliset tavoitteet ovat tärkeitä, sillä miljoonat eurooppalaiset yksinkertaisesti vain eivät pääse hyödyntämään kaikkea sitä, mitä muilla on. Kolmas avainkysymys, ja mainitsimme tämän jo, se on erittäin tärkeä. EU-sakin on riittävä rahoitus, mikä ei merkitse pelkästään sitä, että oikeat voimavarat allokoidaan tavoitteiden täytäntöönpanoon, vaan että järjestelmällisesti tarkistetaan kaikki EU-rahoitus ja katsotaan, onko se näiden tavoitteiden mukaista. Hyvin usein rahaa tuhlataan, kun tuetaan sellaisia toimia, jotka luovat lisää ongelmia. Ja sitten toisista tuista, toisista julkisista varoista pyritään sitten siivoamaan nämä jäljet. Eli meidän täytyy olla johdonmukaisia, kattavia tässä rahoituksessamme ja järjestelmällisesti meidän täytyy tarkistaa, mikä on olemassa oleva rahoitus ja sen suhde näihin tavoitteisiin. Näin pyritään myös estämään sellaisen infrastruktuurin kehittymistä, jotka lukitsevat sisäänsä taloudellisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä, eivätkä ole kestäviä suhteessa ympäristöön. Neljäs avainkysymys on kansalaisten osallistuminen ja monialaisten sidosryhmien mukanaolo, hyvä hallintotapa ja tavoitteiden oikea täytäntöönpano. Mielestäni ei ole riittävää se, että hyväksytään se, että meillä on asetus ja täytäntöönpano sitä hyvin. Meidän täytyy myös ottaa yhteiskunta mukaan, jotta se on osa tätä lainsäädäntötyötä, suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Sillä tavalla voimme luoda hyvän hallinnon. Ja näin voidaan vakuuttaa myös yhteiskunta siitä, että nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat arvokkaita ja niiden eteen kannattaa työskennellä. Viides ja viimeinen avainkohta on tarve vähentää kulutuksemme kielteistä vaikutusta EU:ssa ja sen ulkopuolella. Aivan äskettäin hyväksyimme omaloitteisen lausunnon, joka koski palmuöljyä. Se on yksi näistä esimerkkeistä siitä, mitä EU:ssa kulutetaan. Ja olemme sitä mieltä, että EU:ssa ei ole mitään kestävän kulutuksen ongelmaa, mutta me luomme valtavia ongelmia EUn ulkopuolella. Meidän täytyy pitää mielessämme se, että meidän taloudellinen ja yhteiskunnallinen toimintamme EU:ssa, meidän kulutustottumuksemme vaikuttavat myös muihin yhteiskuntiin. Niillä on valtava vaikutus EUn ulkopuolella. Jos todella haluamme päästä näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin täytyy myös tarkistaa se, onko vaikutus EUn ulkopuolella sellainen, että se edesauttaa näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa eikä tuhoa niitä. Thank you, Mr. Java. Kiitos, herra Javor. Delay, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, minulla olisi kaksi kysymystä valtamerikonferenssiin liittyen. Sehän pidetään joku se viikon kuluttua New Yorkissa. Ensinnäkin eh, merestä saatava energia. Haluaisin tietää, miten YK, kun kestävän kehityksen tavoitteita täytäntöön pannaan, aikoo edetä resurssien säilyttämisessä. Ja yhtä aikaa täytyy muistaa työpaikkojen säilyttäminen. Kyse on sitoumuksista, joita on kunnioitettava. Toiseksi eurooppalaiset saarialueet Onko YKlla erityisiä toimia suunnitteilla näitä alueita silmällä pitäen, jotta voidaan säilyttää tällaiset merentakaiset eurooppalaiset alueet silloin, kun näitä kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan? Kaksi yksinkertaista suoraa kysymystä, joihin haluaisin kuulla vastauksia. Euh, merci. Euh, Kiitos. Delfonte. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä tapaamisesta. Meille tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan tätä meriteemaa. Minä olen Envi-valiokunnassa ja sen mukana menen sitten New Yorkiin kesäkuussa. Olen edistämässä myös tapahtumaa, jossa käsitellään merten saastumista ja roskaantumista. Se on hyvin tärkeä aihe Euroopassa. Ennen kaikkea tavoite 14 on tässä keskeinen. Haluaisin kuulla näkemyksenne seuraavasta aiheesta. Puhumme paljon niin sanotusta sinisestä taloudesta ja kasvusta. Luonnollisesti aikomukset ovat hyvät, parhaat mahdolliset. Ja juuri viime viikolla saimme tietoa toteutetusta tutkimuksesta – Euroopan parlamentin tutkimuskeskuksesta, jota kalastusvaliokunta on ollut tekemässä. Kyse on siis sinisestä kasvusta ja BKTn kasvusta tätä kautta. Suuria huolia liittyy kielteisiin ympäristövaikutuksiin, joita tällä sinisellä kasvulla voi olla. Minun huolenaiheeni on hyvinkin vakava kun ajatellaan meriä ikään kuin uutena resurssina, uutena raja-alueena taloudellisesti ja myös luonnonresurssien kannalta. Me olemme käyttäneet globaalisti kaikkia resursseja hyödyksemme, ja jos tässä toimitaan saman mentaliteetin ajattelutapan pohjalta, niin tilanne on hyvin vaikea hallita. Tällä hetkellä jo tässä tavoitteessa neljä todetaan, että tähän valtameri-kysymykseen liittyy monia suuria huolia. On tärkeää, että New Yorkin konferenssin lopuksi saamme vahvan sitoumuksen päätelmien muodossa. Haluaisinkin kysyä, onko teillä ajatusta ennen kaikkea kahdesta seikasta, jotka liittyvät tähän tavoitteeseen 14. 14.2 on oleellisen tärkeää. Halutaan vahvistaa meri meri-ekosysteemien kestävyyttä, häiriönsietokykyä ja myös ennallistaa alueita. Tämä on hyvin helppo kirjata ylös, mutta vaikea toteuttaa. Valtamerten tilanne ennen kaikkea rannikkoalueilla on heikentynyt hyvin huolestuttavalla nopealla tavalla. Ja toinen seikka liittyy ylikalastukseen, liikakalastukseen Euroopassa. Me olemme yhteistä kalastuspolitiikkaa työstäneet kovasti. Se ei ole helppo aihe yritämme päästä 2020 tavoitteeseemme eh, enimmäissaaliin näkökulmasta. Tässä on paljon työtä vielä. Täytyy ottaa tärkeitä askeleita eteenpäin. Eurooppa on siis ponnistellut, mutta voitaisiinko tässä päästä maailmanlaajuisesti toimiin ja eh, minkälaisin toimin? Yksi tärkeimmistä ongelmista kalastuksessa luonnollisesti on juurikin tämä. Se ei ole ainoa ongelma. Kiitos. Thank you. Next speaker is... Kiitos. Sitten edustaja Kadenbach. Ja, herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, das Europäische Parlament und vor allem auch der Ausschuss hier... Kiitos. Hyvää huomenta omalta osaltani. Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta on varsin ylpeä siitä, että me toimimme avoimesti. Tämä välitetään nettiin tämä kokous, mutta ainoastaan eurooppalaiset eivät ole kiinnostuneita näistä kokouksista, näistä keskusteluista, vaan myös monet kollegat. Monet kollegat haluaisivat osallistua tähän keskusteluun. Nämä eivät voi osallistua keskusteluun, mutta pystyvät kyllä seuraamaan tätä kokousta. Minulla on tekninen kysymys teille. Jäsenvaltiossa on monia poliittisia vastuunkantajia, jotka tukevat ja peräänkuuluttavat näitä, haluavat auttaa näitä tavoitteita täyttymään. Mutta nämä tietyt poliittiset tilanteet estävät meitä panemasta täytäntöön riittäviä toimia, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Vielä ei ole tartuttu toimiin näiden tavoitteiden kanssa. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi käydä keskustelua, jotta nämä saadaan raiteille ja oikealle polulle. Olisiko mahdollista käydä keskustelua siten, että, YK on, että Euroopan unioni voisi olla tässä tärkeimmässä roolissa? Onko teillä seurantamekanismia yhdistyneen, yhdistyneessä kuningaskunnissa Jukossa, että voidaan kansakunnissa, että voidaan katsoa, että ketkä panevat täytäntöön näitä tavoitteita. Onko mahdollista keskustella näistä aiheista siten, että nähdään, ketkä eivät ole noudattaneet ja sitoutuneet tavoitteeseen kunnolla. Madame Meissner. Edustaja Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä edustaja Thompsonin e- esityksestä. Valitettavasti tulin paikalle hieman myöhässä, koska joudun olemaan äänestämässä toisessa kokouksessa. Tämä aihe kiinnostaa minua kovasti. Sininen kasvu ja meripolitiikka ovat aiheita, jotka minua kiinnostavat. Ja meillä on myös parlamentin sisäinen ryhmä, joka koskee rannikkoalueita ja merialueita ja olemme kiin- todella kiinnostuneita kestävästä sinisestä kasvusta. Meidän täytyy pitää myös meret puhtaina ja saada ne jälleen terveiksi. Sen täytyy olla mahdollisuus, kun kysymys on tutkimuksen tukemisesta. Ja tässä viittasitte useisiin eri mahdollisuuksiin. Kollegat ryhmässäni ovat samaa mieltä. Yksi kollegoistani onkin jo puhunut olen vakuuttunut siinä, että kun katsotaan maailman väestön kasvua, niin asia on yhä tärkeämpi, niin että saamme sinistä teknologiaa ja resursseja ja niin poispäin. Yhdessä meidän täytyy löytää tapa edistyä kestävällä tavalla. Meidän valiokuntamme tiedonanto tässä suhteessa oli oikea askel ja eurooppalaiset ovat erityisen kiinnostuneita varmistamaan sen, että kykenemme luomaan verkostoja ja välittämään tietoa kaikesta siitä mielenkiintoisesta, mitä merien parissa tapahtuu ja vaihtamaan tietoa siitä. Kun kysymys on sinisestä kasvusta, kysymys ei ole pelkästään eurooppalaisesta ponnistuksesta, vaan meidän yhteinen tavoitteemme on keskustella näistä asiasta. Pitäisikö meillä olla esimerkiksi syvän meren kaivosteollisuutta ja millä ehdoin se voitaisiin sallia. On vielä tärkeämpää, ettei biodiversiteetti tuhoudu tässä prosessissa, sillä tuho saattaa aiheuttaa tahattomastikin. Kysymys ei ole pelkästään muovijätteestä, vaan kysymys on myös äh, ja kaikesta muustakin ympäristötuhosta. Nämä ovat katastrofaalisia kysymyksiä, kuten myöskin merenpinnan nousu. En nyt niitä kaikkia käy läpi, mutta erityiskysymys, joka haluan esittää teille, kun kysymys on hallinnoinnista, niin on ehdotettu sitä, että se hoidettaisiin globaalisti. Tiedän kyllä, miten vaikeaa se voi olla. Meillä on eurooppalainen järjestelmä ja meidän täytyy pitäytyä näissä kestävän käytön tavoitteissa, mutta voidaanko tätä myös globaalisti pakottaa? Missä määrin voidaan saada yhä enemmän allekirjoituksia ja saada ihmiset sitoutumaan tähän. Jotkut maathan ovat allekirjoittaneet, mutta paljon on vielä tehtävää, jos me haluamme terveen kehityksen merille. Ja EUssa puhutaan usein tutkimusrahasta ja siitä, että käytetään enemmän rahaa valtameriin. Ne, jotka puoltavat valtameritutkimusta haluavat osoittaa, että siihen täytyy suhtautua vakavasti seuraavien vuosikymmenien aikana. Onko teillä ajatuksia näistä maailmanlaajuisista tutkimustoimista, joita täytyy tehdä tämän merkityksen kasvaessa? Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now I invite uh, the... Kiitos. Ja sitten komission edustaja voi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon suurlähettiläille näiden tavoitteiden esittelemisestä. huippukokous, joka järjestetään YKssa kesällä, on yksi tärkeimmistä tapahtumista valtamerten kannalta tänä vuonna. On tärkeää nähdä, miten kansainvälinen yhteisö kiinnittää huomiota valtamerten tilaan. Se on tärkeää myös kestävän kehitysten tavoitteiden kannalta. EU tukee vahvasti Agenda 2030 ja me olemme myös sitoutuneet saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteen 14 ja myös sitoutuneita saavuttamaan kaikki ne tavoitteet, jotka, jotka koskevat muita kestävän kehityksen tavoitteita. EU on kiinnittänyt huomiota siihen, miten valtameriä hallinnoidaan, ja me olemmekin luoneet oman strategiamme tätä varten. huippukokous on erittäin tärkeää, että saadaan vietyä myös eteenpäin eri politiikkojen yhdenmukaisuutta. Euroopan unioni on valmistautumassa jo konferenssiin, Olemme osallistuneet valmisteleviin kokouksiin ja mietimme juuri, millä tavalla voisimme olla mukana sitoumuksissa ja eri vuoropuheluissa, joita täällä järjestetään. Huippukokous on tärkeä myös Euroopan unionille. Russian konferenssi järjestetään lokakuussa. Me panostamme myös tähän me todellakin pyrimme löytämään yhteisiä tekijöitä näiden konferenssien välille, jotta voidaan osoittaa ihmiskunnalle, kuinka tärkeitä valtameret ovat. On tärkeää, että valtamerin keskitytään laaja-alaisesti. Arvon suurlähteistä puhuitte myös maanmuutosta. Se on hyvin alkaluontoinen asia. En halua puhua tästä syvemmin, mutta eutomielimet, komissio, neuvosto, parlamentti ovat panostaneet merkittävästi siihen, että voidaan vastata pakolaishaasteisiin. Tämä ei ole mahdollista ilman yhteistyötä kolmansien maiden ja eri tahojen välillä, ja me odotammekin innolla, että voimme viedä yhteistyötä eteenpäin yhdistyneiden kansakuntien puitteissa. Se, mitä kestävän kehityksen tavoitteesta 14 on sanottu, niin minä haluan tukea niitä puheenvuoroja, joita on pidetty sen suhteen, että järjestetään kokonaisvaltainen strategia koskien kestävän kehityksen tavoitteita. On tärkeää, että strategia on myös sopiva. Se ei riitä, että otetaan käyttöön lisää varoja, vaan on tärkeää, että toimitaan avoimesti ja johdonmukaisesti näiden varojen kanssa, joita tähän tarkoitukseen on tässä vaiheessa varattu. Tämä on luonteeltaan monialainen asia. Tässä on useita eri ulottuvuuksia. Ja joskus tässä saattaa menettää näkemän siitä, mitä on tukemassa ja mitä on tekemässä. Tässä on erittäin suuri määrä rahoitusta, jota tulisi käyttää kenties johdonmukaisemmin. Me harkitsemme muovistrategian luomista, jotta tämä voidaan ottaa käyttöön käyttöön mahdollisimman nopeasti niillä eri osa-alueilla, joita täällä on mainittu. Minä haluan myös korostaa YK on Law of the Sea konferenssia, joka on tärkeässä roolissa, kun puhutaan merten oikeuksista. Odotamme innolla, että tämä, tästä tulee hedelmällinen konferenssi. Kiitos. Now I want to invite Mr. Far- Kiitos. Sitten herra Faria, joka on valiokunta-aloitteisen mietinnön esittelijä merialueiden hallinnoinnista. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja Thompson, kiitos siitä, että olette verranamme. On tärkeää, että olette paikalla. Kuukauden kuluttua Valtameri-konferenssi järjestetään. Minä olen täällä. Ihmiskunnan edustajat ovat paikalla. Sanoitte tämän hienosti. Kestävän kehityksen tavoitteeseen 14 siellä äh, puututaan, sitä käsitellään. Äh, meri tarvitsee todella kiireellisesti huomiotamme. Minä olen portugalilainen, tulen maasta, joka ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti huomioon. Se on tärkeä aihe, jota on käsiteltävä ja mahdollisimman nopeasti. Jo nyt me tunnemme ilmastonmuutoksen vaikutukset omassa maassani. Mainitsitte muovi, roskat ja jätteet. Se on yksi keskustelun aiheista. Kansainvälinen yhteisö on huolissaan niistä kielteisistä vaikutuksista, joita ihmisten toiminnalla on meriemme tilaan. Euroopan unionin toimielimet ovat edustettuina konferenssissa. Aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, minä olen meri, merten hallinnon esittelijä ja olen paikalla myös konferenssissa. Kuuntelen tarkasti, minkälaisia tuloksia konferenssista saadaan. Kysymyksiä voisi esittää paljonkin. Tässä valitsen niistä kaksi. Toinen niistä minua kovasti huolestuttaa. Minkälaiset odotukset meillä voisi olla tämän konferenssin suhteen? Tiedän, että te olette amerikkalainen, eli täytyy nyt kysyä tämä juurikin teiltä, koska presidentti Trump on omaksunut tietynlaisen linjan suhteessa ilmastonmuutokseen. Hän on ottanut hieman oman reittinsä suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Me puhumme merialueiden hallinnoinnista ja aiheeseen liittyy hyvin tärkeä aihe, nimittäin äh, laivojen päästöt. Me pyrimme vähentämään päästöjä, miten tämän alan päästöt huomioidaan. Suhtaudutaanko niihin vakavasti? IMOssa, niin kuin tiedätte, sehän on YK-alainen järjestö, ja viime vuosina on havaittu, että ei ole ollut niinkään halukkuutta puuttua aiheeseen todenteolla. Euroopan unioni on sitten tehnyt omat alueelliset ratkaisunsa laivojen hiilidioksidipäästöistä ja niiden rajoittamisesta. Omassa maassani tällä hetkellä meillä on hyvinkin näkyvä ongelma, tuntuva ongelma – joka liittyy myös merten hallinnointiin, nimittäin kaasun ja öljyn poraus, offshore-toiminta. Meidän meriministerimme oli viime vuonna Yhdysvalloissa käymässä. Silloin hän kertoi Yhdysvaltain hallinnolle, että me voisimme ole sellainen maa, joka hyvin laajasti hyödyntäisi näitä offshore-varantoja. Tämä huolestuttaa meitä kovasti. Kenties voisitte antaa näihin pohdintoihin hieman vastauksia. Kiitos. Ja nyt, herra puheenjohtaja, on teidän vuoronne. Mielellämme kuuntelemme teidän kommenttejanne. Have Uh, thank you very much, and uh, I can see I'm... Kiitoksia. Ja saa nähdä, että täällä meri-ihmiset ovat läsnä enemmän. Ja on mukava nähdä, miten moni on kiinnostunut tästä itse asiassa aivan ihmisen olemassaoloon keskeisesti liittyvästä asiasta. Kysymys on hiilestä, siitä hapesta, mitä hengitämme, ja mitä syömme. Olen oikein ilahtunut siitä, että tämä on teille tärkeä. Vastaan näihin ehkä yksittäin olen Javorin kanssa samaa mieltä kaikesta. Ja olin kyllä vakuuttunut, kun kävin Unkarissa aiemmin tänä vuonna, mm, kun näin, miten pitkälti näitä kestävän kehityksen tavoitteita on selviäty eteenpäin. Täytyy todeta, että kun olen matkustanut ympäri maailman ja aiemmin tässä virassa niin kävin Kiinassa ja tapasin pääministerin siellä ja Intiassa, jossa tapasin pääministerin. Olen ollut niin vaikuttunut siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty kansallisiin hallituksen suunnitelmiin. Ne on niihin ankkuroitu ja mikseivät ne olisi 2030 toimintaohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat erinomainen suunnitelma maalle mille hyvänsä. Ja näin Tämä kokemus Kiinassa ja Intiassa on myöskin tullut mukaan ihan pieninkin maihin, kuten oman maan, maani Fijillä, jossa on kestävän kehityksen tavoitteet on nyt sisällytetty kansallisiin suunnitelmiin. Eli tällä tasolla me onnistumme. Se, missä emme onnistu, on se, että emme saa yksittäisiä ihmisiä ymmärtämään kestävän kehityksen tavoitteita tai että moni ei edes tiedä, että sellaiset ovat olemassa. Tässä suhteessa täytyy tehdä paljon kysymyksiä. Hyvin usein teen tällaisia pikkugallupeita hotelleissa tai takseissa tai missä käyn. Ja yleensä ei saa kyllä vastausta, että joo, kyllä tiedän, mitkä kestävän kehityksen tavoitteet on ja tosi hyvä juttu, vaan vastaus on useimmiten, että ne ole koskaan kuullutkaan. Yksilöt ja yhteisöt tekevät itse asiassa ne valinnat, jotka vaikuttavat kulutuksiin kulutukseen ja tuotantomalleihin, joita meidän on tarkoitus muuttaa. Miksi niitä täytyy sitten muuttaa? Siitä syystä nyt ollaan menossa kohti kestämättömyyttä ihan aivan ennakoimattomaan tyyliin. Nyt ollaan edelleen menossa kohti 3-4 asteen lämpötilan nousua, keskimääräistä lämpötilan nousua, vaikka pitäisi pysyä alle kahden asteen. Ja kun otetaan huomioon, että keskiluokka laajenee niin ennennäkemättömällä tavalla, ei pelkästään maailmanväestö, vaan keskiluokka. Ja useat teistä, jotka ovat keskiluokassa, kuten minä, olet samaa mieltä, että halutaanko toinen auto ja kolmas televisio. Se ei ole kestävää. Tuollainen asenne ei ole kestävää, sen on muututtava. Ja kuka sen sitten muuttaa? No, todennäköisesti ei tällaiset vanhat kaljutukkelit kuin minä, vaan nuoret jotka sen muutoksen tekevät. Ja siitä syystä yritämme kiinnittää mahdollisimman paljon nuorten huomiota tähän asiaan, sillä nuoret näkevät, että he ja heidän lapsensa joutuvat hankalaan tilanteeseen, jolle ryhdytään muuttamaan kulutustapoja ja tuotantotapoja ja seurata 2030 toimintaohjelman logiikkaa. Ranskan edustaja Kysymys merentakaisista alueista. 2030 ohjelma on universaali, soveltuu kaikkiin. Se soveltuu aivan yhtä hyvin näihin alueisiin kuin yksittäisiin maihin. Ja ne vierailut, joita olen tehnyt merentakaisille alueille, ovat osoittaneet, että sama soveltuu sinne. hallitustasolla tämä on jo olemassa, mutta ei ehkä kuitenkaan yksilötasolla. Italian edustajalle haluaisin todeta, että Italia on ollut aivan eh, valtavan hienossa roolissa, varsinkin merten suojelemisessa. Olen ollut todella hyödyllisessä kokouksessa Roomassa viime vuonna, jossa tiedemaailma ja elinkeinoelämä tuotiin yhteen ja meristä kiinnostuneet jäsenvaltiot olivat paikalla. Ensimmäistä kertaa todella saimme nähdä miten kaikkien yhteen tuominen voi tuoda lisäenergiaa tämän aiheen käsittelyyn ja ottaa huomioon kaikki ne eri näkökohdat tässä meritoiminnassamme ja kaikki täytyy saada mukaan. Ja Italiassa, Italia yhdessä Palaon kanssa on puheenjohtajana tässä toiminnassa. Kommenttinne sinisestä kasvusta me yleensä puhumme sinisestä taloudesta, emme ei koskaan puhu kasvusta enkä kehityksestä sanomatta kestävä ennen niitä. Minä vastustan kasvua ja kehitystä, jolle eivät nämä sanat, eh, tai tämä sana ole niiden edessä. Minä olen ollut kehityksessä koko elämäni. Aloitin maaseudun kehittämisvirkailijana Cambridgein yliopistosta valmistuin vuonna 1972 ja elämäni kes- paniikkivaiheella olin täysin pettynyt näin, että kaikki se kova työ, jota tehdään, niin johti siihen, että ihmiset elävät vain kurjuudessa, eikä ähm, lainkaan saavutettu sitä, mitä halusimme, eli parantaa maaseudun ihmisten elämää. Kestävyys on se, jossa sain takaisin uskoni kehitykseen. Kun yhtäkkiä huomattiinkin, että tuo, kehity, tuo sana täytyy sisällyttää tähän. Ja tässä kohdin tunnen, että olemme oikealla tiellä. Saksan edustajalle, anteeksi It- Itävallasta, siis edustaja Kallenbachin, hän puhui Saksaa. Se, millä tavalla me valvomme tätä, meillä on korkean tason poliittinen foorumi ja HLPF ja tänä vuonna siihen osallistumassa jo yli 40 vuotta, 40 eh, maata kertomassa, mitä ne ovat tekemässä näiden eh, kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Ja itse asiassa siellä ollaan tällaisessa vertaiskeskustelussa. Pyritään saamaan hyviä vaikutteita muista maista, katsotaan missä onnistutaan, missä ei. Jo kyseessä on tällainen valvova prosessi. Edustaja Meisner puhui kestävästä sinisestä kasvusta ja tieteen roolista. Täytyy kyllä todeta, kävin Massachusettsissa äh, merienvalvontainstituutissa muutama viikko sitten ja Woods Hole on ehkä maailman johtavin tällainen instituutti. Silloin kun Air Francein äh, kone joutui onnettomuuteen Brasiliassa, sitä pyydettiin etsimään sen valtamerestä ja Titanicia ja muuta on etsitty. Siellä minulle näytettiin filmi, koska tuo instituutti menee siis keskelle valtamerta ja kuvaa siellä planktonia. Ja kun sain nähdä filmin siitä, mitä tuolla tapahtuu, eli elämän mikromuodot, planktonit ja niin poispäin, syövät mikromuovia sitä on ihan kamala katsoa filmiltä, nähdä miten muovi eh, joutuu planktonin mahaan. Ja sillä seuraava asia, mitä tapahtuu, on, että plankton sitten taas puolestaan on kalamahassa ja lopuksi ihmisen lautasella. Ja itse asiassa sitten me syömmekin muovia. Meidän täytyy pohjata konferenssi tieteelle ja näiden kumppanuusvuoropuheluiden perusmalli on se, että jos puhutaan esimerkiksi meri saasteista, niin kaikki on eri aiheista. Ne on laadittu niin, että meillä on maailman auktoriteetit kertomassa meille, mikä on tilanne. Siellä ei siis keskustella mistään, vaan kerrotaan, mikä on tilanne. Tämä tilannekatsauksen jälkeen esitetään erilaisia ratkaisu- eli se muoto on ikään kuin ongelman esittäminen ja ratkaisuesittäminen. esittäminen monia hyviä ratkaisuja on Euroopastakin tulossa, niin tuo on se paikka, jossa ne kannattaa esittää, sillä se on sitä meidän työohjelmamme, joka viedään eteenpäin. Se, mitä saamme tällaista kumppanuussopimuksista ja näistä sitoumuksista. Sillä tavalla rakennetaan tämä meidän työohjelma. Kun puhun meistä, niin puhun meistä kaikista, koko ihmiskunnasta. tämä on ihmiskunnan työohjelma, jota täällä kehitellään. Puhuitte myös syvämeren äh, kaivostoiminnasta. Olen ollut kansainvälisen merenpohjaviranomaisen neuvoston jäsen ja olemme siellä työstäneet näitä merenpohjaan liittyviä kysymyksiä. Olen ollut Fijin edustajana, ei sen takia, että me nyt haluaisimme siellä kaivostoimintaa harjoittaa, vaan haluamme varmistaa, että meren pohjaa hallinnoidaan oikealla tavalla. Olemme investoineet voimakkaasti tähän ihan siitä lähtien, kun tämä järjestö muodostettiin, maani Fiji oli ensimmäinen, joka oli siihen sitoutumassa. Ja kaksi tärkeää asiaa pitää ottaa huomioon. Syvämeren kaivostoiminta on to- tosiasia, se tehdään. Lainsäädäntö tässä suhteessa ei ole, mutta sitä nyt ollaan tämän viranomaisen puitteissa eh, jäsentelemässä. Meillä on myös lainsäädäntöä sen eh, suhteen, millä tavalla toimintansa harjoittaa. Tällaisia lisenssejä ollaan myöntämässä, mutta meidän täytyy katsoa myös lainsäädäntöä, millä tavalla näitä lupia myönnetään. Ja mm, minun maani kaltaiset maat pyrkivät tietysti tämän riman nostamaan mahdollisimman korkealle ympäristöön kohdistuvassa ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Eli syvän, mm, syvämeren pohja 50 prosenttia maapallon alueesta on ehkä parhaiten alue, että siellä, siellä ei kukaan voi liikauttaa evänsäkään ilman kunnollisia lupia. Eli mm, se tilanne on hyvä. Toinen tärkeä alue on biodiversiteetti kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella. Tätä asiaa seurataan myös voimakkaasti YKssa ja Brasilia on tällä hetkellä puheenjohtajana. Öö, varsinkin seuraamme tämä veden tilannetta, siis veden pohjasta pinnalle asti. Ja erittäin paljon kansainvälistä lainsäädäntöä kehitellään tässä suhteessa. Se on paras tapa kohdella vettä. Se on kaik- koko ihmiskunnalle yhteinen alue riippumatta siitä, mitä muutama maa sanoo. Ja paras asia, mitä voidaan tehdä, on kehitellä vastuullista kansainvälistä lainsäädäntöä ja sitten täytäntöönpanna sitä. Ja siihen tämä järjestö pyrkii. Edustaja Lucia. Se, mitä Portugali on tehnyt merikonferenssivalmistelussa on aivan fantastista. Portugalin suurlähettiläs vie Singaporen äh, äh, ympyröissä eteenpäin tätä toimintavaatimusta. Ja totean kyllä, että olen kovin ilahtunut, kun Vellan tapasin eilen komissaari Vellan, niin ähm, kun valmistellaan tätä konferenssia, sitä, että tällainen sivutapahtuma on olemassa, on erittäin hyvä. Ja se, että hän itse tulee paikan päälle, tarkoituksena me antaa hänelle erittäin näkyvä puhujan paikka Kiitämme siis EUta kaikesta tästä tuesta. Joku mainitsi tämä meidän meremme konferenssin ja komissaari vielä mainitsi vain, että on yksi universaali toimenpide merien pelastamiseksi. Se on kestävän kehityksen tavoite numero 14. Se on kaikki, jonka, kaikki, johon kaikki 193 jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja sitoutuneet. Eli tämä meidän meremme konferenssi on yksi näistä tapahtumista, jonka puitteissa kokoonnutaan keskustelemaan meren äh, terveydentilasta. Äh, Tyynellä on paljon tonnikalaan liittyviä kysymyksiä. Nämä ovat kaikki hyviä aloitteita. Tuemme meidän meremme konferenssia ja monia muita, jossa tuetaan myös tätä tavoitetta 14, mutta on vain yksi universaali ihmiskunnan kokoontuminen tässä, ja se on merikonferenssi, joka pidetään 5-9.6. YKssa. Ja se jatkaa tätä universaalia prosessia aivan tuonne 2030 asti. Toivottavasti olen kattanut kaiken. Ahaa, niin, edustaja Faria, esititte kaksi kysymystä Yhdysvaltain hallinnon kannasta sanoisin vain, että turha tässä nyt on vielä hätäillä ja hötkyillä ja tehdä väriä johtopäätöksiä. Ei ole olemassa vielä politiikkaa. hallinnosta. Siellä on siirtymäkausi menossa. Ja mainitsitte myös äh, merenkulun päästöt. Olemme olleet läheisessä yhteistyössä maailman merijärjestön kanssa näiden päästöjen vähentämiseksi. Ja voitte varmaan olettaa, että mm, olemme täysin sitoutuneita tähän. Lopuksi toteaisin, että merikonferenssista niin paljon, että sen puitteissa on tehty valtavasti työtä viimeisen kahden vuoden aikana päivittäin Ja nyt voin sanoa luottamuksellisesti, että se todella tulee muuttamaan asioita. Se määrä sitoumusta, joka on nähtävissä kautta maailman, on vakuuttanut minut siitä, että pääsemme päätö, päätö, oikeisiin päätelmiin. Kiitoksia. Kiitos, herra puheenjohtaja, tästä keskustelusta. Kiitos siitä, että olette verrannamme Brysselissä. Me kaikki yritämme eh, tukea Valtamerikonferenssialoitetta. aloitetta niin, että oikea tie todella löytyy. Kiitos. Good morning everyone. I invite you to take your seat. Äh, hyvää aamupäivää kaikille. Pyydän teitä istuutumaan, valmistautumaan äänestykseen. Kortti esille. Muutama äänestys, ei liian vaikeaa. Are you ready? Oletteko valmiina? Okay, the first vote is going to be... Meillä on kolme äänestystä. Kaikissa kyse on vastustamisesta äh, artiklan 106 mukaisesti ensin. Muuntogeenin puuvilla. Koneäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yes, Madam Gardini. Edustaja Gardini. Mikrofoni. Okay, we can, we can, uh... Selvä. Tämä kirjataan ja muutetaan teidän äänestyskäytöksenne. Ei se juuri tähän lopputulokseen vaikuta. Sitten toinen äänestys, vastustaminen, aiheena muuntogeeninen maissi. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viimeinen äänestys, edelleenkin vastustaminen. Kyse on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät ja suuret polttolaitokset. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos. Näin äänestykset päättyvät a short break or Pidämmekö pienen tauon vai? So dear colleagues, we... Kollegat, ehdotan, että ryhdymme käsittelemään seuraavaa kohtaa esityslistalla. Mietintöluonnoksen käsittely. Aiheena tiettyjen varallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Minä vastaan tästä mietinnöstä koordinaattoreiden toiveesta. Jos sopii, niin kerron muutamalla sanalla tästä mietinnöstä. Komission lainsäädäntöehdotus on tervetullut välttämättömänä askeleena, jotta voimme ratkaista äh, sanamuotoon liittyvät kysymykset ROHS 2. Kyse on kansanterveydestä ja ympäristön suojelusta. Tästä syystä yritämme edetä nopeasti tämän aiheen kanssa – ROHS 2 soveltamisala on laajennettu ja tarkoitus on suojella työpaikkoja PK-yrityksissä, turvata kansanterveys, ottaa huomioon myös lääkinnälliset laitteet ja varmistaa kiertotalouden toimiminen. Tarkoitus ei ole nyt tässä uudelleen tarkastelussa puuttua koko ROHSn toimintaan. Mahdolliset muutokset tähän direktiiviin eivät ole siis tämän menettelyn kohteena, vaan pikemminkin sitten kuin direktiiviä uudelleen tarkastellaan yleisesti. Komissiohan tämän toteuttaa viimeistään vuonna 2021, näin määrätään direktiivissä. Tämä tarjoaa meille kuitenkin mahdollisuuden nostaa esille tiettyjä aiheita, joihin nyt tulisi puuttua tässä yleisemmässä tarkastelussa mietinnössä käsitellään seuraavia kysymyksiä. Uudelleen tarkastelu tulisi toteuttaa niin, että tehdään myös lainsäädäntöehdotus ja selkeä metodologia kaikille vaiheille, kun rajoitettuja aineita koskevaa listaa päivitetään. Tämä metodologia tulisi toteuttaa niin, että myös kemikaaliviraston lausunto siihen sisällytetään, koskapa meillä tällainen virasto on olemassa. kun muistamme poikkeusten laajuuden tässä RHHS-direktiivissä ja oikeudellisen ennakoitavuuden, olisi hyvä, että komissio tarjoaisi meille selkeän aikataulun hyväksynnälle silloin, kun näitä poikkeuksia hyväksytään. Yksinkertaistaminen täytyy muistaa. Delegoituja säädöksiä voitaisiin käyttää myös silloin, kun kyse on rajallisesta määrästä teknisiä kysymyksiä. Tämäkin lisättäisiin. Tässä aivan lyhyesti mietinnön sisältö. Nyt pyytäisin varjoesittelijöitä käyttämään puheenvuoron. Ensimmäisenä edustaja Kadenbach. Erst einmal ensinnäkin. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtajalle siitä, että on tässä myös esittelijän roolissa. Haluan kiittää erinomaisesta työstä ja ne valtaosa niistä ehdotuksista, joita hän tekee, ovat sellaisia, että voimme tukea niitä. Tässä lopussa on kaksi asiaa, jotka hän mainitsi, kun puhutaan tulevaisuuden pääsystä, tulevaisuuden saatavuudesta, niin paraikaa on käynnissä yhteispäätösmenettely ja nyt on luotava pohja sille, että vastaisuudessa käydään läpi kaikki nämä askeleet, joita tässä menettelyssä määrätään. Tämä saattaa johtaa siihen, että nämä yksittäiset askeleet hidastuvat. Ja tämä antaa myös teollisuudelle suhteettoman suuren äänen tässä. Olemme sitä mieltä, että tämä johtaa loputtoman edestakas heittelyyn teollisuuden ja politiikkojen välillä. Neljän ja viiden, tarkistukset neljä viisi ovat sellaisia, että niitä ei välttämättä tukisi, mutta muuten minä sanoisin että tämä, kuten muutkin, että komission ehdotus on hyvä ja odotimme sitä kyllä paljon aikaisemmin vuonna 2014 tarkemmin ottaen. Kiitos edustaja Huitema. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä tekemästäne työstä. Nykyisessä ROHS-direktiivissä on selitetty, että tietyt eh, elektroniikkalaitteet ja niiden jätteet eh, kielletään vuodesta 2019 eteenpäin. Näin varmasti tulee tehdä. Ja toinen kysymys on se, että voidaan käyttää varaosia. Jos näitä ei voida käyttää, niin joitakin laitteita ei sitten enää voitaisi käyttää, vaikkakin niillä voisi olla vielä elinvuosia jäljellä. Nämä esimerkit ovat kiertotalouden tavoitteittemme vastaisia. Ja totta kai ne aiheuttavat myös taloudellista haikkaa, haittaa näiden äh, hyödykkeiden, laitteiden omistajille ja käyttäjille. Komission ehdotus on näin ollen tervetullut ja myös äh, teidän kommenttinne tässä mietinnössä. Katson kuitenkin, että tulisi olla varovaisia, ettei mennä liian pitkälti yksityiskohtiin tämän lainsäädäntöehdotuksen äh, suhteen, joka saadaan vuonna 2021? Kiitos. Edustaja Kyllönen. Hello. Kiitoksia puheenjohtaja, raportööri hyvästä pohjatyöstä. Äh, tuen erityisesti ajatusta tästä kemikaaliviraston lausunnosta ja sen lisäksi ajattelin itse tehdä muutosesityksen liittyen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden retrofittaukseen. Eli kun me puhumme nyt kiertotaloudesta ja kiertotalouden tavoitteista, niin meidän pitäisi tässäkin kokonaisuudessa pystyä huomioimaan se, että me retrofittaamalla voimme uudistaa olemassa olevia laitteita päivittämällä niiden sisäistä teknologiaa. Tässä hyvin lyhyesti. Kiitos. Thank you too. Uh... Kiitos. Ja sitten vihreät. Edustaja Rivasia ei näy salissa. No, no. Edustaja Dornano. Merci. Kiitos. Ensin haluan kiittää teitä puheenjohtaja tekemästänne laadukkaasta työstä tässä teknisessä aiheessa sekä mietinnön täsmällisyydestä. Euroopan unionin lainsäädäntö silloin kun rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä äh, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, täytyy olla sellainen, että sen päätavoitteena on vähentää vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Sen takia on käsiteltävä haittavaikutuksia direktiivin 2011 mukaisesti ja on toimittava kiertotalouden hengessä. On kuitenkin välttämätöntä, että tässä lähestymistavassa kunnioitetaan toissijaisuus- äh, ja suhteellisuusperiaatteita unionissa. Esittelijä mainitsee nämä perusperiaatteet, joiden on oltava työmme suuntaviivoina. Kyse on riittävästä äh, elinkaaresta, näissä laitteissa. Aion tehdä myös tarkistuksia tähän suuntaan, kun on haluttu, että olisi uusia poikkeuksia ja sitten komissiolla olisi kuusi kuukautta aikaa esitellä nämä. Haluaisin viitata erityisiin olosuhteisiin, jotka voisivat sitten johtaa lisäviivästyksiin. Jos tarkoitus on saada aikaiseksi reilua kilpailua ja poistaa vaarallisia aineita sähkö- ja elektroniikkalaitteista, niin on tärkeää tarjota yrityksille oikeuspuitteet, jotka ovat varmat ja rauhalliset tämän direktiivin uudistuksen suhteen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? No sitten komission puheenvuoro. Olkaa hyvä, herra johtaja. The floor. Thank you, Madam Chair, uh, for... Kiitos, rouva puheenjohtaja, siitä, että te järjestitte tämän keskustelun ja kiitos myös tästä mietinnöstä. Me teimme ehdotuksen ja toki se tapahtui myöhemmin kuin oli tarkoitus koskien tätä direktiivin päivittämistä. Se oli osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaa RHS-uudistus ei ollut osana kiertotalousohjelmaa, ja ehkä sen olisi tullut olla. Nimittäin tässä seurataan kiertotalouden taustaajatusta, nimittäin se, että tuotteiden arvo säilyy mahdollisimman korkean, mahdollisimman pitkään samaan aikaan vähentäen jätteitä. Ja tämä direktiivin tarkastus todellakin, tarkastus pyrkii tähän. Tässä tarkastetaan tätä soveltamisalaa siten, että se on mahdollisimman kapealainen. Ja tässä otettiin myös huomioon vaikutusten arviointi ja sidosryhmien kuulemiset. Me olemme analysoineet, mitä on tärkeää tehdä tässä vaiheessa ja ehdotamme juuri sitä. Tämä helpottaa markkinoiden toimintaa, korjausta, jälleenmyyntiä ja tämä pidentää elinikää ja säästää näitä tarvittavia resursseja ja lisäksi tässä säästetään julkisia varoja. RHS2 soveltamisalasta pitäisi jättää kaksi asiaa ulos kulttuuriperinnön takia joitain osallisuutta jättävä pois ja lisäksi sisämarkkinoiden takia on jätettävä tiettyjä laitteita pois. Tämä ei estä luonnonsuojelua. Me olemme sitä mieltä, että tämä vaikuttaa välittömästi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta, ja tämä on eduksi myös talouden toimijoille. Me emme tiedä, mikä on komission lopullinen kanta, mutta me olemme sitä mieltä, että ehdotus pitää sisällä erittäin tärkeitä asioita. Tässä yhdistetään monia asioita siten, että tässä yhdistetään eri teknisiä tekijöitä yhteen delegoitun säädökseen. Se voisi helpottaa tämä, tätä direktiivin jatkokäsittelyä. Toki minä ymmärrän, että tämä kuuden kuukauden poikkeuksien jakso on vaikea ja se ei ole mitenkään mahdollista. Meidän on seurattava tiettyjä oikeudellisia toimenpiteitä. Tähän kuuluu julkiset kuulemiset kaksi kuukautta, sitten vastustusjakso eri toimielimiltä, joka myös kaksi kuukautta. Meidän on tiedotettava tästä VTOlle, tämä on käännettävä eri kielille meidän on tehtävä asianmukainen analyysi, joka tehdään konsultti, konsultin kautta, ja tässä on noudatettava taas sopimuslainsäädäntöä. Kuusi kuukautta ei ole mitenkään mahdollinen näistä syistä. Kiitämme tästä ehdotuksesta, että pitäydytään tässä takarajassa, mutta toisaalta me kiitämme tästä mahdollisuudesta, että ehdotuksesta, että tämä eri aikataulutus, niin tästä ilmoitetaan toimijoille. Olisi hyvä, että pystymme kertomaan hakijoille, jotka hakevat poikkeusta, että tässä tulee hakemuksen käsittely viemään niin ennen kuin sitten kemikaalivirastot, nämä ehdotukset äh, koskien näitä delegoita jota lausunnossa ehdotetaan, niin me olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä ehdotus. Varmastikin kemikaalivirastolla on tähän mennessä asti ollut riittävästi aikaa kerätä näitä tietoja ja olemme sitä mieltä, että kemikaaliviraston sana on kiinnitettävä huomiota. Teemmekö sen nyt vai sitten uudelleen tarkasteluvaiheessa, siinä vaiheessa kun olemme arvioineet kaikki mahdollisuudet. Mutta Kyllä asian ydin on nyt se, että tätä tietä tullaan kulkemaan. Kyse on enää siitä, missä vaiheessa me tämän teemme. Komission aloiteoikeutta ei tule poistaa. Siinä vaiheessa, kun tarkistukset ovat kuvaavia, niin tämä saattaa olla ongelmallista selventävien metodologioiden tausta-ajatuksena, mikäli tässä toimitaan kuvailevasti ja mikäli toimintava tällä tavalla, niin tämä saattaa olla esteenä sitten tuleville tarkastuksille. On arvioitava niitä keinoja, joita käytetään, mikä halutaan lisätä uusia aineita, niin tämä on kyllä ihan järkevä ehdotus. Suuremmat ongelmat jätetään soveltamisalan tarkasteluun. Tämä ainakin, jos minusta on kiinni, tehdään aikataulussa muutaman vuoden kuluttua. Vaikutusten arvioinnit ja kuulemiset järjestetään asianmukaisesti. Meidän tulee kuitenkin ennen sitä vielä tulee samalla puuttua myös niihin asioihin, joita ennaltamäärätyssä uudelleen tarkastelussa määrätään. Kiitos tästä hyvästä, käsit- hyvästä asian käsittelystä. Tämä on mielestäni järkevä ehdotus. Kiitos. Well, thank you, for, uh, thank you all very... Kiitos kaikille oikein kovasti. Minusta me tarvitsemme selkeyttä ja avoimuutta Me arvioimme tilannetta ja myös teollisuus antaa tähän oman panoksensa. Tämä auttaa komissiota työskentelemään asianmukaisella tavalla. Tämä on siis aikomuksemme saada asian selkeyttä. Tässähän ei ole mitään määräävää sinällään. Indikoimme vain sitä, mitä haluaisimme jatkossa nähdä. Meillä on vielä aikaa ennen uudelleen tarkastelua jotta tätä työskentelymenettelyä voidaan parantaa. Kiitos tästä keskustelusta. Tarkistusten määräaika on huomenna. Ei, huomenna. Todellakin huomenna. Kello 11. Me äänestämme valiokunnassa 30. päivä toukokuuta. Kiitos. Our next item is um, the exchange of views with Seuraava kohta esityslistalla on EFSAn johtajan kanssa käytävä näkemysten vaihto. Nyt olemme hieman edellä aikataulusta tänään. Pieni tauko. Jatkamme 15 vaille, kun vieraamme on paikalla, eli viiden minuutin tauko. So, um, I think we can resume the work. Voimme varmaankin jatkaa valiokunnan työtä. Haluan tervehtiä elintarviketurvallisuusviraston pääjohtajaa, herra Perhant Urlia. Kiitos siitä, että olette käymässä kanssamme näkemysten vaihtoa. Te olette olette nähneet vuoden 2016 toimintakertomuksen myös ohjelmointiasiakirjan kaudelle 2017-2019. Näin meillä on vankka perusta tälle keskustelulle tohtori Urlin kanssa. Pidemmittä puhetta annan teille puheenvuoron. Voitte käyttää alustuspuheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. And good... Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta. Myös minun puolestani on aina ilo olla keskustelemassa kanssanne. Tilanne ei aina välttämättä ole helppo, mutta henkilökohtaisesti kyllä nautin kovasti näkemysten vaihdosta elintarvikekysymysten saralla. Aina saamme lisätietoa, kun keskustelemme kanssanne. Haluan kiittää myös ympäristövaliokunnan tuesta vastuuvapausmenettelyssä. Teidän tukenne vastuuvapauskysymyksissä oli kovasti arvostettu. Viime viikolla teitä aloitteen järjestää seminaari EUn toimielinten tuomasta lisäarvosta ympäristöalalla. Olemme myös muiden virastojen ja elinten kanssa tehneet yhteistyötä nimenomaan tässä aiheessa. Alustuspuheenvuorossani haluaisin käsitellä joitakin EFSAn haasteista – Haluaisin käsitellä niitä selkeällä tavalla. Ne varmasti nousevat esille myös keskusteluvaiheessa. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tuella EFSA pienenä toimijana kansainvälisesti on päässyt huomattaviin tuloksiin sekä laadullisesti että määrällisesti. Minulla oli ilo olla viime viikolla Japanissa yhdessä Ranskan ja Saksan riskinarvio viranomaisten edustajien kanssa ja siellä näimme, miten EFSAn mallia todella arvostettiin Japanissa ja Aasiassa yleisemminkin. Vierailimme Asianin riskinarviointikeskuksessa. On hienoa nähdä, että se malli, jonka parlamentti loi vuonna 2002, noin kahdella 80 miljoonalla äh, vuodessa varsin rajallisilla resursseilla on saanut tieteellisiä tuloksia aikaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Usein kyse on myös globaaleista standardeista, joita me olemme olleet äh, edesauttamassa. Jäsenvaltiot ja niiden järjestöt ja asiantuntijat jäsenvaltioista niin ikään ansaitsevat kiitoksen, jotta kaikki tämä on onnistunut. Niin kuin tiedätte, teemme työtä vapaaehtoisten asiantuntijoiden työn avulla. Nämä kansalliset asiantuntijat tarjoutuvat tekemään työtä EU-yhteyksessä. On hienoa nähdä, kuinka sitoutuneita ja innostuneita he ovat tekemään työtä Eurooppa-hankkeen hyväksi. Haluan kiittää heitä ja myös jäsenvaltioita niin, että asiantuntijat voivat tehdä työtään EFSAlle ja EUlle meillähän on haasteita nimenomaan asiantuntijuuden haalimisessa. Miten voimme varmistaa sen, että myös jatkossa jäsenvaltiot sallivat parhaiten asiantuntijoiden käyttää keskimäärin 15 työpäivää tähän yhteiseen hankkeeseen? Tässä kyse on järjestelmän rajoista. Meidän on pohdittava sitä, miten voimme mahdollistaa jäsenvaltioiden virastoille sen, että, että ne ovat mukana tässä Euroopan tason hankkeessa. Kyse on näin ollen myös budjettikysymyksestä. Myös parlamentissa olisi syytä pohtia uudelleen jopa tätä maksujärjestelmää. Me tarvitsemme maksuja, joilla voidaan kustantaa tieteelliset kannanotot. Aina kun keskustelemme parlamentin kanssa, esille nousee myös avoimuus. Me haluamme toimia mahdollisimman läpinäkyvästi, avoimesti. Haluamme olla tilivelvollisia. Haluamme, että tiedeyhteisö meitä voi valvoa ja haluamme, että meidän panoksemme on myös muiden käytössä. Sen takia läpinäkyvyys on keskeistä eh, EFSAn strategiassa tulevalle kaudelle. Me toteutamme hankeavoimuutta ja riskianalyyseissä mukanaoloa koko syklin ajan. Meillä on yli 30 toimea, jota me toteutamme ja konkreettisena tuloksena tästä on se, että kun teemme esimerkiksi GMO-allergeeniriskianalyysejä, eh, niin olemme alusta saakka sidosryhmien, valtioiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä, jotta saamme koko elinkaaren ajalta tällaisen analyysin toteutetuksi. Kyse on siis prosessi läpinäkyvyydestä ja myös tietojen datan läpinäkyvyydestä. EFSA on antanut suuren yleisön käyttöön suuren määrän dataa, esimerkiksi tuholaistorjunta-aineista ja äh, muista aiheista. Kaikki voivat perehtyä näihin tietoihin, tähän avoimen dataan. Suurin osa kansalaisyhteiskunnasta on tähän tyytyväisiä, mutta sitten kun kyse on, on hakijoiden, eli teollisuuden toimittamista tiedoista silloin, kun he esittävät hakemuksiaan. Kansalaiset vaativat, että meidän tulisi toimia avoimemmin myös näiden tietojen suhteen. Esimerkkinä glyfosaatti. Yli 6000 sivua tutkimusyhteenvetoja olemme julkaisseet nettisivuillamme. Tässäkin käytettävissä olevat tiedot ja sen määrä on aivan valtava. Rohkaisemme sidosryhmiä vielä lisäämään avoimuutta entisestään. täyden avoimuuden välillä ja myös oikeudella suojella tekijänoikeuksia on tehty yhteys. Kyse ei ole tieteellisestä kysymyksestä. Me olemme vieneet EFSANA asiaa mahdollisimman pitkälle. Parlamentin jäsenet ovat esittäneet pyyntöjä ja tämän pohjalta olemme glyfosaatista raakatietoa julkaisseet valtavat määrät. Olemme tukeneet myös kriittisiä tutkijoita, jotta todella ymmärtäisimme, miten tiedot on koostettu, mistä tämä tieto on peräisin. Me olemme menneet niin pitkälle kuin mahdollista on teollisuus väittää, että me julkaisemme liikaa tietoja, toisaalta kansalaisjärjestöt väittävät, että emme ole riittävän avoimia. Mutta parlamentin jäsenten eh, pyynnöt eh, eivät ole tieteellisiä luonteeltaan, vaan kyse on poliittisesta päätöksestä ja kysymyksestä. Teidän tehtävänne on päättää, pitäisikö käyttää vielä enemmänkin avoimuutta. Tähän tarvitaan lainsäätäjän panosta. No sitten EFSA käyttää totta kai teollisuuden tietoja. Miten voi luottaa siihen tietoon, jota teollisuus on toimittanut? Totta kai teollisuudella on oma intressi silloin, kun se hakemuksia esittää. Meillä on OECDn suuntaviivat siitä, miten tutkimuksia tulee toteuttaa. Laboratoriot on akkreditoitu hyvien käytänteiden mukaisesti. Niitä myös jäsenvaltioissa valvotaan ja auditoidaan. On hyvin tärkeää, että me valvomme, me seuraamme raakatietoja, me teemme omia johtopäätöksiämme muiden tekemisistä, tekemistä tutkimuksesta. Eli me käytämme siis näitä raakatietoja sillä tavalla, sellaisella tavalla, joka suojaa kansanterveyttä ja joka mahdollistaa sen, että voimme päätyä myös toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin tutkimuksessa. korostamme myös tutkimusten puolueettomuutta. Tätä kysymystä on pohdittava tarkkaan. Me vuosittain tarkastelemme kymmeniä tuhansia tutkimuksia. Emme me voi toteuttaa uudelleen alusta loppuun saakka 10 000 tutkimusta, se olisi mahdotonta. Kyse on el- myös el- el- eläinten hyvinvoinnista, eli tästäkin näkökulmasta ei tutkimusten uudelleenjärjestäminen olisi mahdollista jäsenvaltioissa toki valvontaa esimerkiksi testausolosuhteiden suhteen voitaisiin tehostaa niin, että raaka tulokset tiedot olisivat vankemmalla pohjalla. Ja lopuksi vielä käsittelisin puolueettomuushaastetta. Siitähän keskustelimme kanssanne aivan säännöllisesti. Puolueeton tiede on EFSAn DNAssa. Se on yksi perusperiaatteesta sille, miksi EFSA perustettiin, niin että tiede pidetään politiikan, loppauksen ja talouden ulkopuolella. Tämä on EFSassa tärkeä prioriteetti. Mutta kun puhumme puolueettomuudesta, niin täytyy totta kai olla järkevä. EFSA ei tietenkään voi olla sataprosenttisesti riippumaton Euroopan parlamentista, koska parlamentti on budjettiviranomainen. Emme voi olla myöskään komissiosta sataprosenttisesti riippumattomia, koska siellä äh, komissio toimii totta kai läheisesti EFSAn kanssa. Äh, me olemme riippuvaisia niistä henkilöistä, jotka äh, toimivat asiantuntijoina EFSassa. Eli totta kai tässä on rajoitteita, ei voida puhua sataprosenttisesta riippumattomuudesta mutta me puolustamme puolueettomuutta, sitoutumattomuutta, tieteellistä neuvontaa. Miten tämä sitten onnistuu? On tärkeää pystyä vakuuttamaan myös teidät, että te voitte luottaa EFSAan. Eli miten MEPit voivat luottaa EFSAan, jos joskus tieteelliset kannanototkin ovat eriäviä ja ristiriitaisia. Meillä on laadunvalvontajärjestelmä, joka on ISO 9000 sertifioitu. Meillä on myös kollektiivinen päätöksenteko 21 asiantuntijaa tekee päätöksen. Yksi henkilö ei tee päätöksiä, joka voi totta kai olla johonkin suuntaan kallellaan. Meillä on suunniteltu rakenteellinen lähestymistapa. Meillä on kansainvälisesti tunnustettuja malleja. Kaikki voivat perehtyä, käyttää ja uudelleen käyttää näitä mekanismeja. Me teemme työtä asiantuntijoiden kanssa. Heidät on valittu osaamisen perusteella ja valvomme eturistiriitoja todella tiukasti. Me haluamme sellaisia asiantuntijoita, joilla on intressejä mielessään. Se osoittaa sitä, että he ovat tehneet todellisessa elämässä todellista työtä, tutkimustyötä ja riskianalyysejä, mutta teemme kaikkemme, jotta eturistiriitoja ei synny. Ja sen takia vuosien mittaan olemme saaneet järjestetyksi tukiverkoston. Tähän kuuluu Euroopan parlamentti ja myös kansalaisjärjestöjä. Meillä on kattava järjestelmä, jolla tällaiset eturistiriidat voidaan välttää. Sitten johtopäätöksiin. Mitä EFSA voi tarjota Euroopan yhteiskunnalle? Se voi tarjota joustavan, kevyen, tieteellisen ytimen, keskuksen, riskin arviointi, yhteisön, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, äh, yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden ja virastojen kanssa. Ja yhtenä ainoana tavoitteena on se, että saamme luotettavaa tiedettä äh, ter- terveellisten elintarvikkeiden taustalle. Kiitos. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you. Thank you very... Kiitos. Herra pääjohtaja. Yhteyshenkilömme EFSAan on ensimmäisenä puhujalistalla. Edustaja Ajuso. Muchas gracias, señora presidenta. Yo siento haber llegado tarde, tenía... Kiitos, puheenjohtaja. Anteeksi, että savuin myöhässä, olin toisessa kokouksessa. Valitettavasti kuulin vain pääjohtajan esityksen loppuosan. Aluksi haluan kiittää häntä siitä, että hän on täällä. Ja on hienoa, että saavutte parlamenttiin keskustelemaan eri aiheista kanssamme. Eräs aihe nousee alati esiin ja tämä aihe on eturistiriidat. En tiedä, tuleeko moninaisia tapauksia, mutta joitain tapauksia tulee ilmenemään. EFSAssa tehdyt päätökset ja niistä tehdyt kertomukset – tehdään yksilön tai paneelin toimesta. Vaikka eturistiriitoja saattaa ilmetä, minä olin läsnä, kun joitain paneeleja valittiin. Näihin asioihin kiinnitetään aina huomiota. Olen varma, ettei eturistiriitoja synny. Mutta nämä kertomukset eivät ole sellaisia, että ne kaikkia miellyttävät. Ja kun jokin taho ei, sit, ei sitten pidä lukemastaan, niin nämä ilmaisevat tämän tyytymättömyyden eri tavoin. GMO ovat tällainen, mikäli Euroopan elintarvikeviranomainen ei näe ongelmaa turvallisuuden suhteen, niin ei EFSA voi sanoa, että tällainen ongelma on olemassa. EFSAnhan on toimittava rehellisesti. Tiedän, että te olette tehneet tästä tutkimuksen. Minä haluaisin tietää, mitä vastauksia te olette saaneet. ja olen kiinnostunut siitä, mitä te olette tehdä, jotta kaikki on avoimempaa. Jotta eturistiriitojen suhteen teitä ei syytetä enää niin paljon, koska eturistiriitasyytöksiähän nämä ovat. vaan luulen, että tieteentekijät ovat omasta riippumattomuudestaan kateellisia, koska heidän arvostuksensa on nimenomaan kiinni riippumattomuudesta. Minä en usko näitä ristiriitoja on, mutta haluaisin kuulla tästä kuulemisesta tai tästä kyselystä, jonka te järjestitte. Kiitos. Uh, Kiitoksia edustaja Grostet. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää siitä, että pääjohtaja on tullut tänne valiokuntaan. Teidän puheenvuoronne oli erittäin mielenkiintoinen ja onnittelut tästä laadukkaasta työstä siitä, että valaisitte näitä päätöksiä, joita teemme, jotka ovat usein hyvin monimutkaisia. Hyvin usein myös viraston työ on johtanut kiistoihin, mutta eihän tässä aina toimitakaan yksimielisesti. Meillä on tutkimustyö, meillä on siinä omat riskinsä, omat olettamuksensa ja joskus asioinkin tavalla huomiota. Eli Haluaisin, että viestittäisitte paremmin, painottaisitte enemmän avoimuutta, tutkimustulosten jakamista, tietojen vaihtoa. Tämä mielestäni on tärkeää, koska tieteellisellä alalla, kuten myös monilla muillakin aloilla, meillä on todellinen tietosota käynnissä, varsinkin sosiaalisessa mediassa tänä päivänä. Ja kaikki tämä johtaa väärään tietoon, jopa tällaisiin salaliittoteorioihin ja jatkuva tieteen kiistäminen ö, tällaisten vaihtoehtoisten uutisten puitteissa luo yleisen vastustuksen kansalaisten keskuudessa suhteessa tieteeseen. Ja se mielestäni on erityisen huono asia. Siitä syystä tuen teitä teidän toiminnassanne. Niin, tämä oli kommentti. Minulla on kysymys teille. Se ei koske sitä, mitä totesitte, mutta se koskee esillä olevaa asiaa E 171, joka on lisäaine, joka löytyy useista leivonnaisista. Viime syyskuussa arvioitte, että tämän väriaineen käyttö ei olisi vaarallista, mutta ette ottaneet kuitenkaan kantaa siihen, mikä olisi turvallinen päiväkäyttömäärä. Ja Ranskan elintarvikevirasto on nyt ottanut esille sellaisia vaikutuksia, joita aiemmin ei ole huomattu. Ja on ollut sitä mieltä, että täytyisi tehdä tutkimuksia, jotta voitaisiin paremmin kartoittaa näitä mahdollisia vaikeuksia, äh, vaaroja, jotka saattavat liittyä väriaineeseen E171. Voisitteko ehkä käsitellä tätä hieman enemmän. Se olisi mielestäni tärkeää kuluttajalle. Thank you very much. Now... Kiitos. Edustaja Melio. Dank, Frau Vorsitzende. Herr Uhl, ich danke Ihnen herzlich, dass... Kiitoksia. On hyvä, että olette täällä keskustelemassa. Täällä kiitos, että saavuitte. Minä aloitan puheenvuoroni kommentilla. Olemme kaikki vaikeassa tilanteessa, kuten te mainitsitte. EFSAan kohdistuu paljon odotuksia, komissio antaa tehtäviä ja parlamentilla myös omat odotuksensa. Ja teidän on vastattava tähän ja tehtävä yhteistyötä näiden erinomaisten tieteentekijöiden kanssa, joita jäsenvaltiossa on. Minä olen nähnyt paneelikeskustelun, jota joka teillä on käyty. Sitten mikäli tulokset eivät miellytä, niin sitten ihmiset osoittavat EFSA sormella ja valittavat. Tämä käynti sitä selvemmäksi. Monsanto nimittäin julkaisi tutkimustuloksia ja minä lähetin sähköpostia ja kysyin, missä määrin nämä tutkimukset vaikuttivat. Te vastasitte ripeästi ja te kerroitte, että näitä tutkimuksia on tehty erittäin paljon, joista kaksi kolme tuli läheltä teollisuutta, niin te kerrotte, että miten te toimitte. Te katsotte aina, mikä on tutkimuksen alkuperä. Tästä toimintatavasta huolimatta ulkomaailman on erittäin vaikeaa nähdä avoimesti, mitkä on se perusta, jolla teidän tutkimustulokset rakentuvat. Tähän liittyen minulla on kysymys, joka koskee aihetta, jota juuri sivusitte. Kaiken kaikkiaan EFSA koostuu jäsenvaltiosta. Jokainen paneelikeskustelu riippuu siitä, mitä, minkälaisia asiantuntijoita jäsenvaltiossa on käytettävissä. Ja tutkimustulokset, joita saadaan, ovat sitten näiden keskustelujen tulos. Miten te voisitte saada tieteentekijät ymmärtämään paremmin, että kyseessä on meidän yhteinen virasto, eikä sellainen virasto, joka antaa poliittisia näkemyksiä. Miten me voimme varmistaa, että jäsenvaltiot kokisivat tämän elintarviketurvallisuusviranomaisen omakseen. Minulla on myös kysymys rahasta. Minkä tyyppisistä summista nyt on kyse? Minkälaisia summia te tarvitsette, että te pystytte asianmukaisesti suoriutumaan niistä tieteellisistä tehtävistä, joita teille on annettu? Kenties rahan ohella, kenties näiden rahoitusvaihtoehtojen ohella voisi olla muita toimintatapoja siten, että jäsenvaltioiden kesken tehtäisiin yhteisiä töitä. Edustaja Huitama. Yes, thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette täällä paikan päällä ja haluatte vastata kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin aloittaa siitä, josta varmasti kaikki voi olla täällä samaa mieltä. On tärkeää, varsinkin tässä valiokunnassa, pohjaamme päätöksemme tieteeseen. Ja kovin ilahtuneena sain nähdä pari viikkoa sitten tiedemarssin kautta maailman, jossa sanottiin, että näinä populismin aikoina on äärimmäisen tärkeää, että poliittiset päätökset pohjataan enemmän tieteeseen. Ja se on todella tärkeää varsinkin myös tässä talossa. Siitä syystä olen kovin ilahtunut nähdessäni EFSAn Euroopan unionissa. Ja kuten totesitte alustuksessa, ne on erittäin tärkeää tehdä tästä prosessista parempi, että olemme avoimempia, että meillä on laadukkaita tutkimuksia, riittävä rahoitus. Tämä on asia, joka usein jää huomiotta, mutta se on erittäin tärkeää. Joskus kuitenkin tuntuu siltä, että jotkut näistä EFSAn päätelmistä eivät ole sellaisia, että kaikki poliitikot voivat seistä näiden takana. No näin voi tietysti olla, mutta sitten reaktiot sen suhteen, että kyseenalaistaan EFSA on erittäin vaarallista. Ehkä ette ole samaa mieltä GMOsta, mutta tieteen kyseenalaistaminen on erittäin vaarallista ja sitten näiden argumenttien käyttäminen, eturistiriidat, laatu, avoimuus, ovat tärkeitä. Mikä sitä on vaihtoehto? Minusta meidän tulisi olla kovin ilahtuneita ja onnekkaita siinä suhteessa, että meillä on tieteellinen elin, että me tarvitse tällaista poliittista keskustelua näistä arkaluontoisista kysymyksistä. Se on kovin vaarallista ja minusta meidän tulisi pitää mielessä se, mitä meillä on ja pitää sitä No sitten mun santopapereista vielä jossa glyfosaatti on yksi kaikkein eniten tutkituista äh, rikkaruohotorjunta aineista maailmassa. Ja nyt sitten on kyseenalaistu, missä määrin Monsanto itse on vaikuttanut näihin lopputuloksiin. Miten EFSA vastaa näihin päätelmiin glyfosaatista? Ja Millä tavalla EFSA tulevaisuudessa suhtautuu tähän, että näin tapahtuu? Mitä muita vaikutuksia tällä on lähitulevaisuuteen? Kiitoksia. Görling. Edustaja Görling. Oh, thank you very much, and I'd like to add my... Kiitos. Haluaisin myös kiittää Ulfia siitä, että hän on täällä. Haluan kiittää tavasta, jolla hän piti esitelmänsä. On erittäin kiva, että siirrytään suoraan asian ytimeen eikä kierrellä varttia asian ympärillä. Minulla on muutama kommentti niihin asioihin, joita hän sanoi. Minä haluaisin nyt puhua siinä valossa, jonka vuosien kautta, mitä Andri Kautis puhui eilen. Hän halusi tehdä energialainsäädännöstä erään hänen prioriteeteistään. Ja EFSAhan perustuu tähän yleiseen elintarvikelainsäädäntöön. Ja kun tätä elintarvikelainsäädännön tarkastelua ollaan tekemässä, niin olisi myös asianmukaista, että EFSA arvioidaan. Tämä voisi olla mahdollisuus teille ja meille kriittisesti arvioida, missä määrin EFSA suoriutuu niistä tehtävistä, joita sille annetaan, ja missä mm, kohdin ongelmia voisi olla. Mielestäni EFSA suoriutuu tehtävistään erinomaisesti, mutta tietenkin ongelmallisia kohtiakin on tiedepaneeleissa on ongelmia. Teillä on kymmeniä tiedepaneeleja ja sitten tämä tiedekomitea koostuu näiden paneelien puheenjohtajista. On helppo nähdä, miten tietynlainen arvostelu kohdistuu tähän tieteeseen toisinaan. Minä olen kuullut EFSA-panelisteilta sellaisen viestin, että EFSA-panelistit ovat erityisen harmistuneita siitä, että paneeleja arvostetaan, arvostellaan erittäin paljon sellaisesta työstä, jota he ovat tehneet aiemmin. On mahdotonta löytää tieteentekijä, joka ei ole jossain vaiheessa työskennellyt teollisuudelle. Ja eräs panelisti, joka oli väitellyt 30 vuotta sitten, niin osa hänen väitöstutkimuksensa tiedosta oli peräisin suurelta kemian alan yritykseltä. Ja hän tarkasteltiin tästä. Hän oli erittäin harmissaan, koska sen jälkeen hän ei työskennellyt teollisuuden parissa. No, nyt asiani ja kysymykseni ytimeen. Minä haluaisin nähdä, miten te koette elintarvikelainsäädännön, elintarvikesääntelyn uudelleen tarkastelun sujuvan. Miten te näkisitte EFSAn roolin? Kuinka te koette tämän mahdollisuudeksi puuttua joihinkin niihin ongelmiin, joita te nostitte esiin, ja olisiko tämä mahdollisuus myös käsitellä EFSAn rahoittamista? Olisiko tämä mahdollisuus muuttaa rahoitusmallia? olisiko tässä kenties jäsenmaksut, jotka avattaisiin uudestaan? Äh, Mr. Hausling. Kiitos, edustaja Häusling. Ja, Herr Direktor Ohl, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir hatten ja vor kurzem schon eine muntere... Kiitos, Totori Ull, siitä, että olette paikalla. Hiljan keskustelimme maatalousvaliokunnassa ja puhuimme monista samoistakin aiheista. Tarvitaan luottamusta, te sanoitte, tältä luottamusta tieteeseen ja on hyväksyvä, hyväksyttävä se, mitä tiede meille toteaa tosiasioista. Riippumattomat tieteentekijät, jotka tekevät tieteen hengessä työtään, heitä ei oikeastaan enää ole. Ei tämä heidän vikansa äh, sinällään ole, koska yliopistot ovat riippuvaisempia ulkopuolisesta rahoituksesta näinä aikoina. Me puhumme ikään kuin vanhaan malliin, mutta tilanne on kuitenkin muuttunut. Näin ollen EFSAn tulee tehdä työtään riippumattomien asiantuntijoiden avulla ja teidän on perehdyttävä nimenomaan näihin raakatietoihin. Ei voi vain katsoa, onko kaikki johdonmukaista ja suuntaviivojen mukaista. täytyy saada nimenomaan puolueettomia, riippumattomia, tieteellisiä kannanottoja. Ja aivan niin kuin aiemmin jo kollegat totesivat, me haluamme tarvitsemamme asiantuntijuutta käyttöömme. Eri aloilla äh, meillä on paljon osaamista. Olette nähneet, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut. On käynyt aivan selväksi, että Monsanto vaikutti huomattavalla tavalla siihen, mitä Tutkimuksesta kirjoitettiin ja julkaistiin. Ja tällä on varmasti suora yhteys siihen, ketkä tietoja sitten julkaisivat. Halusin kysyä vielä muutaman täsmällisemmän kysymyksen. Tiedän, että kysymys on kiistanalainen. EFSA on ottanut kriittisen kannankin. Milloin tämä tuote vedetään pois markkinoilta? Ja sitten uudet jalastustekniikat. EFSA antoi perjantaina tästä aiheesta kannanottonsa. Miten arvioitte tähän kysymykseen liittyviä riskejä. Tarvitaan selkeä kannanotto EU-sta siitä, mihin päin tässä ollaan menossa. Ja sitten hormonaaliset haitta-aineet viimeisenä. Aiheesta on tulossa melkomoinen tragedia. Annatteko selkeämmän kannanoton hormonaalista haitta-aineista? Me tarvitsisimme hyvin täsmällisen lausunnon. Nyt Euroopan unionin jäämässä jälkeen tämän asian käsittelyssä. Kiitos, Tekaputo. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja Urlo siitä, että olette valmis käymään näkemysten vaihtoa kanssamme. Haluaisin esittää täsmällisen kysymyksen. Jokunen tunti sitten EFSAn kertomuksessa vahvistettiin se, että meillä on tulossa Euroopan uusi nautoihin tarttuva tauti. Se on todellakin tarttuntatauti. Se on peräisin Afrikasta ja se on levinnyt Turkin ja Balkanin kautta Venäjältä EU-hun. Se siis tarttuu nautoihin hyttysten välityksellä. Meillä on mahdollisuus toteuttaa vain tiukkaa valvontaa terveysviranomaisten toimesta, joka tähän auttaa, ja toisaalta äh, sitten tarvitaan mm, rokoituksia. Tämä on sellaista viruksesta, joka voi hyvin kauan säilyä eläimen elimistössä. Äh, ja kuolevaisuus on 5-45 prosenttiin. Se aiheuttaa viljelijöille, kasvattajille huomattavia vaikutuksia ja vaikuttaa totta kai myös eläinten terveyteen. Tarvitsisimme lisätietoja tästä patologiasta, aivan erityisesti siitä riskistä, joka tästä aiheutuu elintarviketurvallisuudelle silloin, kun kyse on lihantuotannosta ja sen johdannaisista. Ja onko tästä vaaraa kansanterveydelle. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Guteland, onko vielä joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Nyt olisi hyvä ilmoittaa. Demesmaker. Uh, Madam Gutland. Thank you, Chair. <clears throat> And thank you also the opportunity to... Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä mahdollisuudesta esittää kysymyksiä. Kiitoksia tästä johdannosta. Minuakin kiinnostaa asia, jonka muut ovat ottaneet esille. Neonikottinoidit. Ja olen saanut paljon raportteja ähm, mehiläistarhailta. Ja olen saanut kuulla, että useina vuosina meillä on erittäin korkeat luvut sen suhteen, että mehiläisiä kuolee niin paljon useintenkin ongelmien seurauksena, mutta torjunta-aineet ja nämä neonikotinoidit on, ovat yksi asia, joka on otettu esille. Minun kotimaassani Ruotsissa viranomaiset ovat olleet sitä mieltä, että tällä on ollut, siis neonikotinoidilla on ollut vaikutus luonnossa läpi mehiläisiin, joten haluaisin kuulla teidän työstänne neonikotinoidien parissa, koska kyseessä on myös asia, joka on komissiollekin prioriteetti. Thank you. And Mr. Demasmaker. Edustaja Demasmaker, olkaa hyvä. Thank you Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Olen kovin ilahtunut siitä, että tänään voimme vaihtaa näkemyksiä hieman. Minä kannatan voimakkaasti EFSAa ja uskon kovasti siihen, että koko virasto on erittäin tarpeellinen ja se tapa, jolla se työskentelee, niin minulla on ollut hyvä onni käydä vierailua siellä ja käsitellä muutamia näitä asioita, jotka tänäänkin tässä johdannossa tulivat selväksi ja tuolloinkin kuulin niistä. Mielestäni työ on ehdottoman tarpeellista. Luonnollisesti myös avoimuus ja riippumattomuus ovat välttämättömiä, jotta voimme saada suuren yleisön luottamuksen puolellemme usein myös epäluottamus on olemassa. Ja meidän täytyy sitä pyrkiä torjumaan, varsinkin kun kysymys on kansanterveydestä ongelmista ja heti kun tämä sana syöpä tulee esille, niin täällä puhutaan avoimuudesta ja totesit, että sillä on omat rajansa. Sanoitte, missä nuo rajat ovat. Ja olen sitä mieltä, että aina kuitenkin teidän täytyy tehdä aivan selväksi ulkomaailmalle esimerkiksi se, mikä on ollut Monsanton osuus, jotta on saatu aikaiseksi tämä loppu glyfosateihin liittyvä tulos. On erittäin tärkeää tietää se. Ja meillä on kaksi kysymystä, jotka liittyvät osioihin, jotka tässä alustuksessa ne otitte esille. Voisitko antaa lisätietoa siitä, millä tavalla EFSA tukee tiedemiehiä, jotta he tekisivät uusia riskianalyysejä? Otitte sen lyhyesti esille tässä alustuksessa, mutta millä tavalla teette näin? Ja voisitteko hiukan myös kertoa siitä, mitkä ovat edut ja haitat – sen kaltaisessa mallissa, joka esimerkiksi EMassa tuolla Euroopan lääkevirastossa on käytössä. Ja komission edustaja, olkaa hyvä. Mr. Terzi from Commission. Do they want to say something? Oh, if you don't want to take the floor, then... Jolle te haluatte käyttää puheenvuoroa, niin sekin sopii kyllä. Kiitos. Ja sitten pääjohtaja Url. Have a floor. Yes, thank you very much for the... Kiitos oikein paljon kysymyksistä. Tässäpä paljon pohdittavaa ja ajateltavaa. Minä yritän puhua lyhyesti, se ei ole minun vahvuuksiani. Sanokaa, jos menen liian pitkälle. Minä yritän vastata järjestyksessä kysymyksiin. Ajoselle kiitos. Kiitos jatkuvasta työstäsi, kiitos siitä, että olet meidän yhteysmeppi. Te mainitsitte tämän tutkimuksen, jonka teemme koskien eturistiriitoja, me teemme kaksi asiaa. Meillä on yksi jatkuva kuuleminen, joka koskee uutta riippumattomuuspolitiikkaa, jota tullaan käsittelemään johtokunnassa kesäkuussa. Tämä julkinen kuuleminen on edelleen auki, joten me myös pyytäisimme parlamentin jäseniä osallistumaan tähän politiikan luonnokseen. Näissä me puutumme myös moniin asioihin, joita on, olette siitä parlamentista on tehty tällainen varoaika ja muita asioita, joita eturistiriintoja ei synny. 2011 vuoden riippumattomuuspolitiikka, miten se on onnistunut vuosien saatossa? Näiden tutkimuksen tulokset ovat myös julkisesti saatavilla ja tämä osoittaa, että tämä politiikka onnistuu. Se auttaa välttämään eturistiriitoja. Se on raskas hallinnollinen tehtävä. Tällaisia ilmoituksia tulee 7000 vuodessa koskien eri intressejä, joita on ja ne käydään läpi. Tässä on yhdeksän eri kategoriaa, johtokuntien hallitusten jäsenyydet, tekijänoikeudet ja niin edelleen. Näissä sidonnaisuusilmoituksista ilmenee kaikki. Ja EFSA on laatinut tutkimuksen mukana varsin voimakkaan järjestelmän, kenties voimakkaan koko Euroopan unionissa, mutta sitä voidaan vielä parantaa edelleen, ja tästä syystä johtuen me olemme tehneet tästä tällaisen kuulemisen. Johtokunta tulee päättämään kenties kesäkuussa, kenties kesän aikana uudesta riippumattomuuspolitiikasta. Grostet, teidän kysymys E7, E171, titanium, dioksidi. EFSA on antanut tästä oman lausuntonsa, ja tässä tämä kyseenalainen asia on tämä nanoosuus. Joitain nanopartikkeleja sisältyy myös titaanidioksidin ja ranskalainen tutkimuslaitos Inrateki tästä tutkimuksen. Tässä tutkimuksessa sanottiin, nostettiin esiin huoli siitä, että tuleeko uusia toksikologisia löydöksiä, jotka saattavat aiheuttaa muuttuneeseen johtopäätökseen titanin hiilidioksidin kanssa. Me olimme ranskalaisen tutkimuslaitoksen ANSESin kanssa yhteydessä. Me perehdymme ANSESin kanssa tähän näihin tutkimustuloksiin ja katsomme, onko tämä riittävän vahva, jotta me voisimme muuttaa meidän päätelmiä koskien 171 ainetta. Me tulemme siihen lopputulokseen, että tarvitsemme lisätietoja näistä nanoosuuksista Tämä on erinomainen osoitus yhteistyöstä, joita Euroopan tasolla EFSassa ja jäsenvaltion viranomaisen ansesin välillä voidaan tehdä. Tämä osoittaa, kuinka riskiarviointia voidaan viedä eteenpäin hyvää yhteistyötä tehden. Mielestäni EFSA ja ANSES toimivat tässä ansiokkaasti. No en, en puhu Saksaa. Merle minä sanoisin, että kuinka EFSA voisi olla enemmän yhteinen, miten se tunnetaan jäsenvaltioissa enemmän omaksi? Tämä on mielestäni asiallinen kysymys, johtuen siitä, että EFSAlla on erillinen johtokunta. Se on eräs niitä harvoja johtokuntia, joissa jäsenvaltiot eivät ole edustettuina johtokunnassa. EFSAn johtokunta että pitää sisällään 14 henkilöä ja komission edustajan. Tämä tehtiin hyvin tarkoituksenmukaisesti BC-kriisin jälkeen siten, että tiede olisi mahdollisimman objektiivista ja mahdollisimman kaukana poliittisilta vaikutuksilta. Jopa johtokunta suunniteltiin omalla tavallaan. Ja sitten siitä saattaa syntyä sellainen olo, että ei tämä ole meidän yhteinen EFSA, vaan tämä on tämä parmalainen EFSA – yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me kokoonnumme neuvoantavan foorumiin. Kaikki jäsenvaltioiden viranomaiset ovat edustettuina foorumissa ja meillä on tämä Euroopan riskinarviointiohjelma. Me sovimme hankkeista yhdessä, me aloitamme yhteisiä hankkeita Engineering niin espanjaisen järjestön kanssa. Me olemme aloittaneet hankkeen ja sitten Saksan viranomainen on mukana jäljennyksessä ja sitten Iso-Britannian viranomainen vetää virustutkimushanketta. Joten kyllä me työskentelemme sen eteen, että EFSA olisi meidän yhteinen, jäsenvaltioiden yhteinen virasto. Parlamentti voisi kenties tukea tätä työtä omissa vaalipiireissänne, että voisitte kenties tukea meitä poliittisesti. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden poliittisen tuen myös silloin, kun taloudellisesti poliittisesti on epävakaampaa, niin on tärkeää, että jäsenvaltiot sallivat omien työntekijöidensä työskennellä eurooppalaisten hankkeiden hyväksi. Yhä useammin kuulemme eurooppalaisilta viranomaisilta, että me haluaisimme työskennellä kyllä EFSAn hyväksi, mutta tarvitsemme parhaat työntekijämme kotimaahan työskentelemään. Budjetti on leikattu 20-30 prosenttia. Mikäli tämä jatkuu, kestävää EFSA-mallia ei enää ole. Sitten voidaan pistää lappu luukulle. Me olemme riippuvaisia vapaaehtoisista, jotka saapuvat jäsenvaltiosta ja tekevät nämä tieteelliset riskinarvioinnit. Tässä on todellakin kyse Euroopasta. Ja tämäpä on vaikea keskustelu tällä hetkellä. Kysytte myös rahasta. Emme laskeneet, kuinka paljon varemme tarvitsisimme viimeistä euroa myöten, mutta ainakin 20 miljoonaa euroa, jota jäsenvaltiot maksaisivat. Kuinka tämä eroaa lääkevirastosta? No, tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen vertaus. Nimittäin lääkevirasto EMA sillä on neljä kertaa suurempi budjetti ja kaksi kertaa suurempi henkilöstö. Tämä johtuu siitä, että he maksavat jäsenvaltioiden asiantuntijoille, jotka osallistuvat EMAN työhön. Kaikki rakastavat EMAN kanssa työskentelyä, koska tässä liikkuu raha. 140 miljoonaa euroa vuodessa siirtyy emasta jäsenvaltioihin. Me emme tee näin, koska meillä ei ole tällaisia varantoja. Joten kyse on siitä, miten EFSA voitaisiin rahoittaa jäsenmaksuja, ja muita budjettilinjaa, jota voitaisiin ohjata EFSAan. Tätä mallia voitaisiin muuta, jotta pääsisimme käsiksi tähän parhaaseen mahdolliseen asiantuntijuuteen, jota Euroopassa on olemassa. Te kyseenalaistitte tämän näiden Monsanto-asiakirjojen vaikutusta, kun arvioitiin glyfosaattia. Sikäli kun me olemme ymmärtäneet, niin kyse on kahdesta tutkimuksesta, ja tapauksessa mukaan sisäiset sähköpostit osoittavat, että Monsanton intressien mukaista olisi saattanut olla, että nämä asiakirjat laaditaan Monsanton yhtymin. Se, että nämä asiakirjat liittyvät Monsantoon, niin kyllä tämä käy selkeästi ilmi. Tämä ilmenee papereista, tämä ei ole yllätys. Nämä ovat kaksi tutkimusta 700, jota me arvioimme. Ensinnäkin kyse on, sikäli kun me tiedämme nyt, niin Kyseessä on kaksi asiaa, kaksi tutkimusta 700. Nämä ovat tällaisia tarkastelevia tutkimuksia. Ne eivät itse laatineet raakadataa, vaan tieteentekijät arvioivat muiden tieteentekijöiden työtä. Se on yleinen käytäntö, kun tehdään tiedettä, mutta tässä ei tuoteta uutta tiedettä. Me mielellämme katsomme näitä alkuperäisiä tietoja. Me haluamme tehdä omat johtopäätöksemme, niin sikäli tällaiset tarkastelututkimukset eivät ole niin merkittäviä kun tehdään vaikutusten arviointia. Me itse arvioimme tiedot ja teemme omat johtopäätöksemme. Tämän perusteella näyttää siltä, että glyfosaatti suhtautumiseen tulisi muutoksia, sikäli kun tiedämme tässä vaiheessa. Toki on mahdollista, että tapahtuu muita kehityksiä. Mutta sen minä haluaisin sanoa, että me EFSAssa olemme ensimmäinen tieteenvartija. Mikäli tehnyt tiede on saastunutta, niin sitten koko tämä asia voidaan heittää syrjään. Me tarvitsemme riippumatonta objektiivista tiedettä. Puhutaan arktisesta komiteasta minä en halua esittää, että tiede on avain onneen ja että se on ainut asia, joka tekee autoaksi. Tiede on paras tapa käsitellä asioita. Objektiivisesti se on tällaista avointa skeptisyyttä. Sen avulla voidaan vahvistaa tietoja siitä. Toki tutkimukset voidaan väärentää. Mikäli jotain asiaa ei voida väärentää, niin se on ideologiaa. On tärkeää, että tiedettä voidaan väärentää. Tieteen avulla pyritään arvioimaan yhteiskunnan ja luonnon oikeita ilmiöitä. Se on paras väline, joka meillä on. Koska vaihtoehto, vaihtoehto, no, ne ovat keskiaikaisia uskomuksia. Ei ole mitään vaihtoehtoa tieteelle. Meidän menettelyjen on oltava mahdollisimman vahvoja. Tieteessä voidaan arvostella monia asioita. Te olette nostaneet tämän esiin tutkimuslaitosten yliopistojen yksityinen rahoitus, miksi julkisen varoja vähemmän käytössä, miksi yksityistä rahaa tarvitaan enemmän. Nämä ovat teknisiä kysymyksiä siitä, miten tiedettä halutaan ohjata. Kyse on poliittisesta neuvottelusta. Vastaisuuden varalle, tulevaisuuden varalle, mitä me olemme oppineet? No, vastatakseni kysymykseen, niin me olemme oppineet, että meidän on oltava vielä varovaisempia näiden raakaa, tämän tiedon, datan lähteiden suhteen – sen suhteen, kun otamme tietoja riskinanalyysi virtaan. Meillä on oma Prometheus-järjestelmä, jonka mukaan katsomme, miten me voimme suunnitella, kerätä, arvioida tietoja siten, että ne ovat vertailukelpoisia, puhtaita ja että muut voivat käyttää tietoja myös hyväksi. Görling kysyi siitä, mikä on kantamme yleisen lainsää, elintarvikelainsäädännön refit-hankkeeseen. EFSA on osa 178 refit suunnitelmaa. Tuloksia saada varmastikin kesällä. Ja me näemme, että tämä on mahdollisuus esittää kysymyksiä kestävyydestä, paneelien järjestelmän toimivuudesta, paneelien kolmevuotiskaudesta, toimikaudesta. Nämä voisivat kenties olla pidempiä. Tämä vähentäisi myös hallinnollista taakkaa. Tämä on mahdollisuus myös meille kantaa kortemme kekoon tässä tarkastelussa. Ja kuten tiedätte, EFSA arvioidaan lain mukaan ulkoisesti kuuden vuoden välein. Vuonna 2012 tehtiin tämä arviointi edellisen kerran, joten ensi vuonna tehdään tämä ulkoinen arviointi seuraavan kerran. Ja tähän kuuluu se että analysoidaan EFSAn työkäytännöt ja vaikutus yleiseen elintarvikepolitiikkaan ja turvallisuuteen. Onko EFSA edelleen paras tapa toimia vuonna 2020? Kenties 15 vuoden jälkeen voidaan arvioida parempia riskianalyysimenetelmiä Euroopassa. Hoisningin kysymykseen vastatakseni tieteen minä jo mainitsinkin, sen arkaluontoisuuden, sen herkkyyden. Ja on tärkeää, että tiedettä voidaan väärentää. Monsanto-asiakirjoihin liittyen toivon, että vastasin teidän kysymyksiin. Emmekö me mieti näitä asioita? No totta, toki me näitä asioita mietimme. Pyrimme olemaan varovaisia neonikotinoidien suhteen. EFSA teki tutkimuksen vuonna 2012, tämä johti komission toimi vuonna 2013, ja sitten pyydettiin vielä vahvistavia tietoja. Julkis, julkistimme 2016 kolme tutkimusta ja käsittelemme näitä tietoja, jotka vielä vahvistivat löydökset. Ja nyt me olemme arvioimassa näitä käyttömuotoja ne, koskien neonikotinoidia, ne julkaistaan kuluvana vuonna. EFSAn tehtävä ei ole päättää, ovatko aineet sallittuja vai ei, se on komission ja jäsenvaltioiden tehtävä, mutta me tuemme komissiota ja jäsenvaltioita antamalla mahdollisimman uusia tietoja koskien neonikotinoidien vaikutuksia mehiläisiin. Uudet tutkimusmenetelmät, komission tieteellisen neuvojen antojärjestelmän, saamijärjestelmän kautta saimme tietoja ja nyt näyttää siltä, että tarvitsemme tapauskohtaisen riskien arvion ja se liittyykö tämä GMO-lainsäädäntöön, niin no, siihen nähtäväksi komission ja lainsäätäjien on tehtävä tämä arvio, se ei ole tieteellinen asian että mm, Komissio on ehdottanut tiettyjä kriteerejä, tästä neuvotellaan poliittisesti. EFSA tekee suositusasiakirjan yhdessä ekan kanssa siitä, kuinka nämä kriteerit voidaan panna täytäntöön biosidien ja torjunta-aineiden kanssa. Sitten Kaputolle tämä LSD-lambiskin tauti Olemme tähän tutustuneet. tämän ongelma Kreikassa, Balkanilla ja valtavan rokotuskampanjan kautta niin Kroatiassa kuin muualla, varsinkin Kroatiassa, niin me saimme estettyä tämän taudin leviämisen, me seuraamme tämän taudin etenemistä ja me annamme tietoja siitä, miten tätä tautivuoden hallinnoida. Ne ovat riskienhallintaa menettelyjä, joihin jäsenvaltiot ja komissio sitten ryhtyvät. Mehiläisten terveys, neonikotinoidit, eh, vastasinkohan minä näihin kysymyksiin. Jäsen on sitten poistunut salista, joka nämä kysymykset esitti. Miten EFSA tukee muita tieteilijöitä me pyrimme siihen, että meidän tiede on niin avointa mallien ja näiden tietojen pohjalta, että nämä mallit, tiedot voidaan ladata meidän sivulta ja sitten riskiarvioinnin voi tehdä uudestaan, mikäli haluaa. Me haluamme, että riskiarvioinnit ovat monistettavissa, toistettavissa. Tämä on, hou- tämä on kunnianhimoinen tavoite, ei tämä onnistu hetkessä. Me tarvitsemme rakenteellista tietoa, teollisuuden aloilta, oikeat IT-mallit. Tämä on osa meidän strategiaa, me työskentelemme tämän hyväksi. Se on osa EFSA 2020 tavoitteita, me tarvitsemme sidosryhmiltä tietoja, mutta kyllähän me tulemme saavuttamaan tämän tavoitteen. Se, että riskin arvioinnit voidaan tehdä uudemman kerran muiden toimesta. Me haluamme, että meidät haastetaan tieteellisesti. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Uh, um... Kiitos tästä näkemysten vaihdosta. Kaikille meille tämä on hyvin mielenkiintoista. Kiitos tuestanne valiokunnalle. Saimme tietoa monista aiheista. Voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. Siihenkin liittyy paljon tietoa. Aiheena kasviöljyt. Komissio ja EFSA osallistuvat tähän keskusteluun kasviöljyistä.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 So, if you are ready, we are listening. Yes, you have the floor. Olkaa hyvä, jos olette valmiina. Okay, good morning. Uh, thank you. Hyvää huomenta. Kiitoksia siitä, että saimme mahdollisuuden olla täällä tänään kertomalla teille kasviöljyjen äh, riskiominaisuuksista. 2016 julkaisimme tieteellisen näkemyksemme tästä asiasta, mahdollista, hels- mahdollista terveysriskeistä, jotka liittyvät kasviöljyihin. Tämä tehtiin seurauksena Euroopan komission pyynnölle. Olemme arvioineet vierasaineita ja tarkastelleet niitä kolme MCPD ja kaksi MCPDtä, kuten myöskin niiden rasvaa poistereita. 70-luvun lopulla huomattiin, että seitsemän vierasainetta, kaksi MCPD ja kolme MCPD muodostuivat tällaisen öljyn tuotannossa. EU:ssa nyt kolme MCPDn läsnäolo on säänneltyä ja maksimitasot on luotu äh, asetuksessa 2006. Myöhemmin huomattiin, että ne vierasaineet, rasvahappo, glysidyylirasvahappoesterit löytyvät myös äh, prosessoi yli 200 asteen, asteessa prosessoiduista öljyistä, kun niistä pyritään tekemään käyttökelpoisia ruoanvalmistukseen. EFSA on tarkastellut näitä vierasaineita ja ottanut huomioon kaikki olemassa olevan tiedon Kirjallisuudessa tai jonka teollisuus on tarjonnut meille. Olemme myös saaneet arvioida, miten paljon ruokavaliossa Euroopan kansalaiset käyttävät näitä aiheita ottaen huomioon jäsenvaltioiden tiedot ja teollisuuden tarjoamat tiedot. Ne ovat Euroopan tutkimuskeskuksen tuottamia, kuten myöskin jäsenvaltioista saatuja tietoja. Jotta voisimme arvioida sitä, kuinka paljon ruokavaliossa löytyy tällaista aineita, olemme katsoneet eri väestöryhmiä, alle yksivuotiaat, nuoret ja muut. Suurempi altistuminen laskettiin tässä nimenomaisessa skenaariossa, otettiin huomioon pelkästään äidinmainen saavat mm, lapset. Äh, jalostetuissa kasviöljyissä ja rasvoissa löytyy 6-10 kertaisia määriä määriä, silloin kun kysymys oli palmuöljyissä, kun muista kasviöljyistä. Kaikkein tärkeimmät ö, altistumiseen johtavat tekijät ja elintarvikeryhmät, lapsille korvike, ö, kasviöljyt ja rasvat ja keksit, taaperoille ja lapsille margariini, keksit, ohukaiset ja vohvelit aikuisille ja nuorille margariini, ohukaiset paistetut perunat ja sen kaltaiset tuotteet. Ja kun tarkastellaan eläimillä tehtyjä tutkimuksia, saimme nähdä, että elinajan kestävä altistuminen kolme MCPD 100 johtaa miessukupuolen lisääntymisorganismin häiriötilanteisiin 0,8 mikrogrammaa per painokilo oli tällainen raja, joka laitettiin. Kun puhutaan glysidyylirasvahapoestiireistä, olemme sitä mieltä, että laboratoriokokeista, eläinkokeista, voidaan sanoa, että ne ovat karsinogeenisia aineita. Ja ne ovat genotoksisia aineita, jotka saattavat haitata DNAta ja johtaa syöpään. Ja äh, määrä, jo, jolloin ne saattavat lisätä kasvaimien määrää, määriteltiin ja sitä verrattiin arvioituun ihmisten altistumiseen, jota pidetään tällaisen altistumismarginaalina. Näille glysidyille rasvahapoestereille tuo marginaalimäärä ilmaisi mahdollisen terveyshuolen kaikissa nuoremmissa ryhmissä, jotka saavat keskimääräisen altistumisen ja kuluttajille kaikissa ikäryhmissä, jos altistuminen on suurempaa. Erityisesti glysidyylirasvahapoesterit lasten kohdalla, jotka söivät pelkästään äidinmaidon korviketta, oli kymmenkertainen verrattuna tavalliseen huolenaitaa ohjattava määrään. Kaksi MCPDn kohdalla ei ollut riittävästi tietoa, kolme MCPDn kohdalla altistumisarvio nosti päivittäisen nousi päivittäisen rajan yli nuorissa ja varsinkin lapsissa, jotka saivat pelkästään korviketta. Kuusi kuukautta tämän näkemyksen tai lausunnon esittämisen alkeen asiantuntijakomitea, joka katsoo elintarvikelisäaineita, arvioi kolme MCPD-esterit ja glysidirasvahappoesterit ja julkaisi päätelmänsä. ESFA ja tämä toinen järjestö sopivat siitä, että arvio tehdään ja katsotaan myös, mikä näiden vierasaineiden haittavaikutus on. Tutkimuksen seurauksena ja ottaen huomioon uudet metodologiset kehityskulut, olemme nyt viemässä eteenpäin lisätyötä kolme MCPDn puitteissa. Se julkaistaan vuoden lopussa glysidyylirasvahappoestereiden suhteen. Voidaan todeta, että se on potentiaalinen terveysuhka kaikille ryhmille, varsinkin lapsille ja sitten vanhemmille ikäryhmille, jos altistuminen on suurempaa. Kiitoksia kovasti, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Now uh, uh for commission. Uh... Ja nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Estreta. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. EFSAn johtopäätösten jälkeen havaittiin, että MCPD-esterien ja glysidylirasvahapoesterien läsnäolo kasviöljyssä havaittiin ja se voi aiheuttaa terveyshuolia. Tämän jälkeen komissio välittömästi käynnisti keskustelun jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ryhtyä säätelytoimiin ja varmistaa korkea kansanterveyden suojan taso. Tämä heijastui myös keskusteluihin, joita käytiin enimmäismäärien määrittelemiseksi näistä estereistä ja sille, kun kuluttajien käyttöön tarjotaan kasviöljyjä ja ajatellaan myös niitä kasviöljyjä, joita jalostajat käyttävät elintarviketuotannossa. Lisäksi, aivan niin kuin olette kuulleet, on erityinen huoli, joka on tunnistettu silloin, kun kyse on MCPD-estereistä ja glesidylirasvahappoestereistä äidinmaidon vastikkeissa, korvikemaidossa. Kyse on haavoittuvasta ryhmästä. Komissio aikoo määritellä tiukat rajat näille aineille äidinmaidon vastikkeissa, jotta voidaan varmistaa kansanterveys. Silloin kun imeväisikäisiä ruokitaan pelkästään tällaisella vastikemaidolla, niin ei saa enää aiheutua siitä terveysvaaraa. Kolme MCPDstä on tultu toisenlaiseen tulokseen kuin EFSassa tämän suhteen, ja EFSA on päättänyt vielä avata oman kannanottonsa uudelleen ja tehdä sitten lopulliset johtopäätökset vuoden loppuun mennessä. Näin ollen komissio on päättänyt edetä. Tarkoitus on ryhtyä glysidyylirasvahappoesterien suhteen toimiin. Nehän ovat perimämyrkyllisiä ja karsinogeenisia. Määrittelemme tiukat enimmäisrajat kasviöljyissä ja myös silloin, kun kyse on loppukäyttäjille ja jalostajille toimitettavista tuotteista. Täytyy muistaa myös nämä imeväisille tarkoitetut äidinmaidon korvikkeet. Kolme MCPD-esterit. Niissä odotamme arvioinnin uudelleen avaamista ja tuloksia. Komissio sitten viivästyksettä ehdottaa enimmäismääriä myös kasvi öljyille, jalostetulle kasviöljyille ja korvikemaidolle, jotta voidaan varmistaa terveyden korkean tason suojelu. Kiitos. Kiitos. Nyt jäsenet voivat osallistua keskusteluun, mikäli puheenvuoroja pyydetään tästä aiheesta. Edustaja Liisi, varapuheenjohtaja. Frau Vorsitzende, vielen Dank an die Vertreter von EFSA und Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitos EFSAlle, kiitos komissiolle. EFSAlle minulla ei ole kysymyksiä. Tämä lausunto oli varsin selkeä. EFSA usein arvostellaan siitä, että se ei ole riittävän selkeä, kun pitäisi jäsennellysti kertoa riskeistä. Minä en oikein usko tästä. Tässä oli selkeä viesti. Toimiin on ryhdyttävä. Jotain on tehtävä, jotta näitä ainesosia ei olisi enää niin yleisesti meidän elintarvikkeissa, jotta voidaan parantaa kuluttajien turvallisuutta. Kysymykseni kuuluu, te teitte tämän glysidyylin ehdotuksen, miten te tulette etenemään sääntelykomitea, miten tämä etenee siellä, minkälaisia päivämääriteillä mielessä ja mitä parlamentti voi tehdä, mitä parlamentin tulisi tehdä, jotta me voimme edesauttaa komissiota viemään eteenpäin tätä hyvin perusteltua kantansa. Jossain määrin jotkut jäsenvaltiot ovat vastustavalla kannalla. Mitkä ovat ne argumentit, joita esitetään tätä ehdotusta vastaan ja miten te suhtaudutte niihin? Mitä tapahtuu, milloin ja mikä on teidän näkemys neuvoston enemmistön kanssa, jotta me voimme vaikuttaa? Mr. Fronte. Edustaja Fronte. Si, grazie. Ehm, Kiitos. Toivon, että en esitä kysymyksiä, joista on jo kuultu vastaus. Täällä mainittiin huoli, jonka minäkin halusin nostaa esille, joka liittyy vierasaineisiin silloin, kun imeväisille tehdään korvikemaitoa. Meillä on saksalainen tutkimus, joka on osoittanut, että näissä maitotuotteissa on vierasaineita, nimenomaan kolme MCPDtä huomattavissa määrin. Komissiokin totesi, että se aikoo puuttua tilanteeseen, jos tästä työstä olisi jonkinlainen ajatus, vaikkapa aikataulutus, miten tässä edettäisiin ajallisesti, niin arvostaisin näitä tietoja. Sitten lisäkysymyksiä aivan lyhyesti. on katsottu, että äh, meillä on näitä karsinogenisia aineita, glysidyyli, esterit, ja täytyisi arvioida silloin, kun kyse on tästä aineesta palmuöljyssä ja muissa kasviöljyissä. Äh, täytyy muistaa kuluttajat. Suuri yleisö ei niinkään ole huolissaan tällaisista vierasaineista. Äh, haluaisin kysyä komissiolta, onko aikomus ryhtyä aloitteisiin, jotta tietoisuutta kuluttajien keskuudessa voitaisiin lisätä näistä aiheista? Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Ayuso. Sí, <clears throat> muchas gracias, presidenta. Muchas quiero agradecer a la EFSA y a... Kiitoksia. Haluaisin kiittää EFSA ja komissiota näistä tämän päivän lausunnoista palmuöljykysymys on ainakin minun maassani aiheuttanut paljonkin huolestuneisuutta yhteiskunnassa. Ja siitä syystä haluaisin kysyä komissiolta, milloin se aikoo täytäntöön panna nämä rajat. Kaikkein huolestuttavin kysymys koskee äidinmaidon vastiketta, sillä siitä ollaan kaikkein eniten huolissaan. Tällä hetkellä sovelletaan kolme MCPDn määriin vastikkeessa. Ja niitähän löytyy siis enemmän palmuöljystä. Ne ovat myös hälyttävämpiä kuin mitä yleisesti ottaen ajatellaan. Annokset vaihtelevat voimakkaasti. Se voi olla kuolettava, se voi aiheuttaa sydänongelmia, riippuu määrästä. Mitä määrää tänä päivänä käytetään ja onko tilanne yhtä hälyttävä kuin ihmiset ajattelevat? Eli se määrä, joka löytyy maidosta ja kuinka paljon tuota maitoa käytetään. Ja tämä koskee siis, koskee siis näitä jalostettuja vierasaineita, jotka löytyvät korvikkeesta. Grazie. Caputo. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu käydään nyt, kun aihe on ollut vireillä jo pitkään. Ja komissio luonnollisesti on myös tästä tietoinen. Haluan kiittää EFSAa siitä, että se on vahvistanut tämän vuoden takaisin tutkimuksen tulokset. Tutkimus arvioi kolmen toksisen aineen äh, ilmaantumista silloin, kun kasviöljyjä kuumennetaan äh, lähes 200 asteeseen. Eli kyse on 3 MCPDstä, 2 MCPDstä ja äh, glysidyylirasvahappoestereistä. EFSA on keskittynyt palmuöljyyn on havaittu, että yli kuusinkertaisesti palmuöljyssä on näitä aineita verrattuna muihin kasviöljyihin. Kyse ei ole pelkästään palmuöljyn ongelmasta, vaan siitä, miten sitä tuotetaan, jalostetaan, kun on pyritty nimenomaan alentamaan tuotantokustannuksia. Palmuöljyä on käytetty nimenomaan sen takia, että se on edullista. Ja palmuöljy, jota käytetään, sitä ei jalostetaan matalissa lämpötiloissa. Sitä käytetään esimerkiksi kakuissa, kekseissä, eh, erilaisissa lastenruuissa ja se voi aiheuttaa eh, lasten terveyden kannalta erityisesti huolia. Haluaisin esittää komissiolle kysymyksiä ja kysyä, mihin toimiin aiotaan ryhtyä, jotta voidaan turvata kansalaisten terveys. Ja kenties pitäisi tässä vaiheessa käynnistää myös tiedotuskampanja Mielelläni kuulisin komissiolta vastauksia. Komissio on kirjallisesti todennut, että komission yksiköt ovat aikoneet esitellä pysyvälle komitealle vuoden loppuun mennessä pyynnön, jotta voitaisiin säännellä sitä, kuinka paljon glysidyyli, rasvahapoestereitä ja 3 MCPD estereitä on kasviöljyissä ja erityisesti palmuöljyssä, jotta voitaisiin taata kansanterveyden riittävä suojan taso ja erityisesti lasten terveyden huomioiminen. Tulisi taata korkea suojan taso ihmisten terveyden, erityisesti imeväisten ja lasten terveyden suhteen. Eikö komissio näe tarvetta tiedotuskampanjan käynnistämiselle silloin, kun kyse on palmuöljyn käytöstä elintarvikkeissa? elokuussa 2016 ei vielä ollut mihinkään toimiin ryhytty. Eli kyse on jo tiedossa olleiden seikkojen toistamisesta. Tähän on nyt sitten lisätty vielä lisäviivästystä, on käynnistetty tutkimuksia, eli palloa ikään kuin vieritetään eteenpäin, eikä selkeästi oteta kantaa kysymykseen. Minusta on absurdia, että EFSAn tutkimuksen valossa. Haluan kiittää EFSAa siitä, että on tälläkin tämä vahvistettu. On absurdia, että vielä ei ole ryhdytty toimiin. Suullinen kysymys esitettiin ajoissa parlamentista komissiolle ja ryhmät eivät sitten sallineet sitä, että täysistunnossa olisi aiheesta keskusteltu. Tämän päivän keskustelun valossa minusta olisi kyllä asianmukaista, että tämä menettely nyt saataisiin eteenpäin. Kiitos. Uh, Madame Gardini. Edustaja Gardini. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää mahdollisuudesta käydä keskustelua EFSAn ja komissionkin kanssa. Ei varmaankaan tarvitse toistaa sitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Me puhumme esimerkiksi äidinmaidon vastikkeista, hyvin ar- arkaluontoisista aiheista ja kohderyhmistä. Eli toimien on oltava mahdollisimman tiukkoja. EFSalla on oma aikataulunsa, jotta tämä tutkimus saadaan valmiiksi, vuoden loppuun mennessä siis. jos mahdollista, haluaisin vedota, että aikataulua vielä tiivistettäisiin ja komissio sitten joutuu säätelemään aihetta todellakin tiukasti ja on määriteltävä kolme MCPDlle raja-arvo. Tämä kuluttajan suojelemiseksi. Minun täytyy sanoa, että suhtaudun myönteisesti tähän hyvin kattavaan suhtautumiseen tutkimuksessa. Siinä halutaan kattavasti käsitellä koko tuotantoa, kaikkia öljyjä, eikä vain jotakin yhtä osa-aluetta. Tässä on selkeästi jo toistettu, että oleellista on jalostusmenetelmä pikemminkin kuin varsinainen raaka-aine sinällään. On selvää, että meidän on vähennettävä näiden vierasaineiden esiintyvyyttä tuotteissa. Kuluttajien myös on oltava tietoisia. Tarvitaan sääntöjen valvontaa silloin, kun valvotaan nimenomaan jalostusmenettelyitä ja menetelmiä. Kyse ei ole pelkästään raaka-aineesta se ei sinällään ole vaarallinen, vaan täytyy paneutua siihen, miten tuotteita valmistetaan, jalostetaan, käsitellään. Toistan vielä, että minusta tämä on oikea tasapainoinen lähestymistapa, mutta toivon todella, että aikataulusta voitaisiin vielä kiristää, jotta voimme näihin vierasaineisiin puuttua. kuluttajan on ihan mahdotonta hallita tätä tilannetta. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Ja EFSA saa puheenvuoron ensin ja tämän jälkeen komissio. Voitte vastailla kysymyksiin. Ensin EFSA. Yes, um, thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Edustaja Juuson kysymys. On totta, että varsinkin Glysidrasvaapoesterille altistuminen, jotka käyttävät siis pelkästään korviketta, on kymmenkertainen verrattuna mm, tavallisiin kansanterveyslukuihin. Samalla voi mainita että palmuöljyhappo on se, mitä käytetään nimenomaan tässä maidossa se on siis huolenaihe niiden lasten kohdalla, jotka syövät pelkästään äidinmaidon vastiketta. Äh, Tänne äh, missä Westrade. Ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. So I was a... Kiitos puheenjohtaja. Minulle esitettiin kysymys koskien aikatauluja. Klysidyyli estereille on eri aikataulu. Tätä ei tulla avaamaan. EFSA tutkii tosin uudestaan 3 mcpd data Mitä tulee glysidyyliin, estereihin, me olemme viimeistelleet nämä tekniset keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ja me aiemmin tehdä sääntelyehdotuksen, jossa määritellään nämä enimmäistasot koskien kasviöljyä, joita asetetaan markkinoille niin kuluttajille tai elintarvikealan toimijoiden ainesosana käyttämää öljyä. Ja lisäksi on enimmäismäärät eri korvikkeisiin. pysyvät komiteat seuraavat tätä työskentelyä ja meidän suunnitelma on, että tämä annetaan pysyvälle komitealle ennen kesätaukoa tai kesätauon jälkeen. Tämä on lainsäädäntö, josta on tehtävä tarkastelu pysyvän komitean tekemän päätöksen jälkeen. Toimenpide annetaan arvioitavaksi niin komissiolle kuin parlamentille, jotta nämä voivat tätä tarkastella. Ja tänä aikana on myös mahdollisuus parlamentilla antaa kanta komissiolle toimista, jonka tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä. Tämä kuluttajansuojaulottuvuus, kuten jo mainittiinkin, 3-MCPD-esterien ja glysidyyli-esterien läsnäolo kasviöljyssä johtuu siitä, että näitä kasviöljyjä jalostetaan. Muut jalost, muiden jalostuskontaminanttien ohella, niin tämä on, kuten mainittu, niin tämä on tämä menettely tässä jalostuksessa, joka vaikuttaa näiden aineiden läsnäolomäärän. Ja koska tämä prosessi on nyt identifioitu, jalostus teollisuus on ryhtynyt jo toimiin, jolla voidaan vähentää glysidyyliä rasvahappoestereitä ja jossain määrin myös 3-MCPD läsnäolo kasviöljyssä. Näitä glysidyyliestereitä on vähennetty jo merkittävissä määrin. Toki EFSAn mainitsema elintarviketurvallisuusuhka tarkoittaa sitä, että on ryhdyttävä tiukkoihin sääntelytoimiin, jotta voidaan taata yleinen turvallisuus. Mitä tulee näiden aineiden läsnäolon korvikkeissa, niin tässä sääntelyehdotuksessa me tulemme komitean kokouksessa ehdottamaan tiukat enimmäismäärät eri korvikkeisiin. Kaputon puheenvuoro hän mainitsi, että komissiolla oli aikomus tehdä lainsäädäntöehdotus vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä perustui EFSAn huhtikuun kertomukseen. Ja vaikka me etenimme hyvin näissä keskusteluissa, tiesimme, että WHO, FAO, yhteinen asiantuntijakomitea tekee oman lausuntonsa tästä aiheesta, ja koska kyseessä oli kansainvälinen ponnistus, niin halusimme odottaa myös tämän arvion tuloksia ja katsoa, onko se linjassa EFSAn kanssa ennen kuin etenemme tämän sääntelyehdotuksen kanssa. Ja glysidyliestereiden suhteen tässä ei ole mitään tulkintaeroa näissä tuloksissa, ja me olemme välittömästi jatkaneet keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, ja teknisellä tasolla me olemme saaneet tämän viimeisteltyä ja tulemme tämän antaan eteenpäin komission hyväksyttäväksi lähikuukausina. 3 MCPD-sterit. Komissiossa olemme myös sitä mieltä, että meidän tulisi mahdollisimman nopeasti tietää, mikä tilanne on tämän tutkimuksen uudelleen avaamisen suhteen EFSAn toimesta. Ja sitten kun EFSA on päässyt lopputulemaan, niin voimme odottamatta mm, antaa suositukset 3M CPD läsnäololle kasviöljyssä ja myös näissä korviketuotteissa. Kuten Gardini sanoi, Kyse on siitä, että millä keinoin ilmentymistä sen määrää alennetaan ja miten voidaan varmistaa, että teollisuuden ala varmistaa sen, että kuinka että näitä aineita ilmenee mahdollisimman vähän teollisuuden tuotteessa. Josta Kaputo, aivan lyhyesti vielä. ö. Kyllä, lyhyesti. Minä kiitän vastauksesta. Halusin vain esittää täsmennyksen. Minäkin olen havainnut, että edistystä on tapahtunut esimerkiksi äh, silloin, kun palmuöljyä jalostetaan. Mutta en ole niinkään samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte niistä tuotteista, joita me käytämme ruoanlaittoon. Totesitte, että ongelma on pikemminkin jalostuksessa, mutta jos kuluttaja ostaa elintarvikkeen, niin ostetaan myös paljon jo jalostettuja tuotteita. Kyse on siis myös viestinnästä niin, että kuluttajat olisivat tietoisia kysymyksestä. Jo tällä välillä ennen kuin varsinaisiin toimiin ryhdytään, niin joka tapauksessa on pyrittävä tiedottamaan kuluttajille entistä enemmän tästä asiasta. Thank you very much. Uh, Kiitos. Keskustelu tästä aiheesta päättyy. Sehän oli viimeinen kohta esityslistallamme. Ja me tapaamme sitten 29. toukokuuta. Se on ensimmäinen kokous seuraavassa kokouksessa. Hyvää illanjatkoa.